asiantuntijat ja kollegat, mitä tulee energiahuoltokysymyksiin, niin Euroopassa keskustelu on ollut varsinkin Fukushiman jälkeen hyvin kiivasta, varsinkin kun yksi suuri jäsenvaltio on luopunut ydinvoimalasta ja ollaan siirtymässä enemmänkin uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Saksa Herr Bütikofer, wenn Sie nochmal gerne hören. Niin, Bütikofer, kristillisdemokraatit, oma puolueeni näin päätti, mutta minunhan ei tarvitse olla samaa mieltä. Ja minun mielipiteestä nyt tänään ei olekaan kyse, vaan kyse on siitä, että kun katsotaan energiavarantoja ja energiahuoltoa, niin se aiheuttaa, tämä päätös aiheuttaa tietenkin ongelmia, koska varannot ovat ehtyvät. Ja varsinkin kun katsotaan Pohjois-Afrikan ongelmiin, niin voi olla, että energia ei ole niin helposti saatavissa. Mutta mitä tulee maakaasuun, niin se tarjoaa yhden ratkaisun, yhden mielenkiintoisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Sitä on tarjolla ja sen hiilidioksidipäästöt ovat pienet. Ja kuten tiedämme, niin tämä linkittyy helposti myöskin uusiutuviin energialähteisiin, koska me tiedämme, että kun tulee energiatarpeeseen piikkejä, niin silloin meidän pitäisi pystyä reagoimaan tilanteeseen nopeasti. Mutta tehän tiedätte, että 60 prosenttia maakaasusta tulee kolmansista vai- valtioista. Jotkut maat ovat aivan täysin riippuvaisia tuonnista. Ja kaikkihan tietävät, että Euroopan unionin kannalta Norja ja Venäjä ovat keskeisimmät tuojat – ja myöskin pohjois, muutama Pohjois-Afrikan maa kuuluu tähän joukkoon. Ja tämä tuontiriippuvuus siitä pitäisi päästä eroon, ei ainoastaan maakaasun osalta. Ja nyt tässä tarjoutuukin yksi vaihtoehto, nimittäin liuskekaasun käyttö. EU-ssa liuskekaasua olisi tarjolla 216 kertaa enemmän kuin muita energiavarantoja, joten ja tekniikka on kehittynyt hyvin nopeasti ja energia tätä lyskakaasua voitaisiin porata myöskin Euroopassa yhä enenevässä määrin. Tietenkin tässä on olemassa tietynlaisia esteitä tälle toiminnalle. Muun muassa meidän ympäristövaliokuntamme on tutkimuksessa viitannut tähän ongelmalliseen viitekehykseen. Myöskin jäsenvaltiotasolla tästä ongelmasta keskustellaan, erityisesti niissä maissa, joita tämä asia koskettaa suuremmassa määrin, koska heillä liuskakaasua olisi enemmänkin tarjolla. Ja tästäpä syystä me päätimmekin järjestää aiheeseen liittyvän kuulemistilaisuuden. Tänne on kutsuttu lukuisia mielenkiintoisia vieraita ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän täytyy noudattaa tiukkaa aikataulua. Aikaa on käytettävissä 17.30 asti. Ensinnäkin toivoisin toivottaisin tervetulleeksi kollegat Besson, Karabula, Vaughan, Howard, Pistre ja Rainike. Toivottavasti nimet menivät noin suurin piirtein oikein. Jos ei, niin kertokaa myöhemmin asiasta. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron IEAn edustajalle Chris Bessonille puheenvuoron. Jos olisitte niin ystävällinen, voisitte aloittaa tämän kuulemistilaisuuden. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin saada nyt nämä diat esille. Ei, jos te suljette tämän ja sitten otatte sen keskimmäisen kansion sieltä esille. No niin, tämä on oikea diaesitys. Niin, haluaisin esitellä itseni. Olen Chris Besson ja työskentelen kansainvälisessä energiajärjestössä. Minua pyydettiin esittelemään tämä aihe liuskekaasun mahdollisuuksista Euroopassa. Minä perustan tämän esityksen kahteen IEAn ää, äh, raporttiin, VOEO 2010 e raporttiin ja myös raporttiin joka on julkaistu 2000, tai joka julkaistaan marraskuussa 2011, sen nimen Golden Age of Gas. Ja se siis saatiin jo julkaistuksi kesäkuussa tänä vuonna. Siinä tutkitaan kaasun mahdollisuuksia olla suuremmassa roolissa energiatuotannossa maailmassa seuraavien 35 vuoden aikana. Kaasulla on suurempi osa kuin mitä me yleensä ajattelemme, kun puhutaan epätavanomaisista maakaasuista, erityisesti liuskekaasusta. Minun pitää sanoa heti, että tämä Golden Age of Gas, eli kaasun kultainen kausi, skenaario ei ole todennäköinen skenaario tai näkymä tulevaisuudelle, vaan siihen pyritään talouden politiikan välineillä, siihen suuntaan pyritään menemään. Minä siis todellakin tarkastelen maailmanlaajuista tilannetta, joten tämä esitykseni on sekoitus Euroopan tason tilanteesta ja maailman tason tilanteesta, joten tämä on sitten ikään kuin johdantona muille puhujille tänään. Niin, katsotaan toimiiko tämä. Niin. No niin, hienoa tämä toimii. No niin, kiitos. Niin, olen ensimmäinen puhuja, joten ihan aluksi puhun liuskekaasun määritelmästä. Jotkut muut puhujat ovat geologeja, joten he varmasti kauhistelevat sitä, mitä minä sanon, mutta toivottavasti tämä on hyvä pohja keskusteluille tänä iltapäivänä. Eli me puhumme liuskekaasusta, jota löytyy kivimuodostelmista ja niitä, niistä puhutaan sanalla liuske, joilla niissä on erilaisia sisältöjä tai erilaisia koostumuksia, mutta se on, siinä on paljon organista ainetta, siinä on paljon savea, siinä on, sitä on vaikea läpäistä ja yleisesti tavanomaisten kaasuihin verrattuna sitä löytyy laajoilta alueilta maantieteellisesti. Ja joskus on myös hyvin paksua kaasua. Ja ehkä tärkein asia tässä on se, että kymmenen vuotta sitten vasta ajateltiin, että tätä liuskekaasua voidaan käyttää taloudellisiin tarkoituksiin ja sitä tuotetaan tai sitä saadaan Viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä on saatu monivaiheisella niin kutsutulla vesisärötystekniikalla tai hydraulisella murtamistekniikalla. Olette varmasti lukeneet paljon tästä aiheesta, joten en aivan tässä nyt mene yksityiskohtiin. Tästä varmasti monet muut puhujat vielä puhuvat tänään. Niin, ensinnäkin, jos katsomme näitä epätavanomaisia resursseja, varoja ympäri maailmaa. En tiedä, näettekö tämän dian hyvin, mutta yritän hieman kommentoida tätä. Eli sininen on jo tuotettua kaasua tässä kaaviossa, keltainen ja toinen kolumni on sitten tavanomaisen kaasujen kolumni tai pylväs. Ja sitten oikeanpuolisessa pylvässä on epätavanomaiset kaasut joissa on liuskekaasu, tämä violetti väri tässä kuaviossa. Ja sitten tiheä kaasu on tämä punainen ja musta väri tässä pylvässä. Eli tästä voimme päätellä monia asioita. Ensinnäkin titteli on erittäin tärkeä. Tässä puhutaan siis epätavallisista resursseista. Liuskekaasut ovat epätavanomaisia kaasuja, mutta niitä ei ole paljonkaan tutkittu. Liuskeet, kaasu yleensä tiedämme, mistä sitä löytyy, ja monissa tapauksissa meillä on hyvä ajatus siitä, että mitä kaasu sisältää, mutta emme oi tiedä kunnolla, kuinka paljon tätä kaasua voidaan käyttää hyväksi. Eli Yhdysvalloissa ainoastaan on tällä hetkellä tarpeeksi kokemusta, jolla voidaan suhteellisen hyvin tietää, kuinka paljon kaasua voidaan käyttää. Muissa maissa se on vielä alkeellisemmalla tasolla. Eli kun, puhutte, tai kun puhutaan monista ää, suurista luvuista, niin yleensä puhutaan siitä määrästä, mikä ehkä potentiaalisesti voitaisiin käyttää hyväksi. Epätavanomaisia kaasuja on suunnilleen yhtä paljon kuin tavanomaisia kaasuja. Ja nyt tekono, teknologia vuoksi pystytään, käyttämään noin kaksinkertainen määrä epätavanomaisia kaasuja hyödyksi. Tämä pätee myös Eurooppaan. Tässä on nämä pylväät Euroopan kohdalla. Ne ovat suunnilleen yhtä suuria epätavanomaisten ja tavanomaisten kaasujen osalta. Ja yleensä tässä epätavanomaisiin kaasuihin on luettu lähinnä liuskekaasut. Sitten toinen huomio tästä Kuten näette, niin tässä Euroopan osuus on suhteellisen alhaista, kun ajatellaan koko maailman osuutta näiden resurssien, kaasuresurssien käytössä. Sitten tästä kaaviosta näkyy liuskekaasuvarat, mahdolliset varat maailmassa – tässä on lähinnä eurooppalaisia maita. Jotkut maat eivät näistä ole EU-maita, mutta kuitenkin Euroopan maita. Ja tämä on otettu raportista, joka julkaistiin Yhdysvalloissa energiaministeriössä muutamia kuukausi sitten. Ja se on viimeisin uusin julkistettu arvio liuskekaasuvaroista maailmassa. Tästä puuttuu muutama maa, Esimerkiksi Espanja ei ole mukana tässä kaaviossa, vaikka se on ehkä yhtä suuri kuin jotkut muut näistä maista, jotka on otettu tässä esillä. Mutta tärkeintä tässä on se, että todellakin liuskekasva löytyy, löytyy monista maista Euroopassa ja myös koko maailmassa. Eli liuskekaasu on pienemmällä alueella levinnyt maailmassa kuin tavanomainen maakaasu. Venäjässä ja lähi esimerkiksi liuskekaasu on laajalle levinnyt, ja tämä on myös tilanne Euroopassa tällä hetkellä. Maailmanlaajuisesti tässä on kaavio siitä, mitä tapahtuu seuraavan 25 vuoden aikana. Eli tulevaisuudessa epäilemättä käytetään yhä enemmän epätavanomaisia kaasuja ja tässä sininen kuvaa tavanomaisia kaasuja ja sitten muut värit ää, epätavanomaisia kaasuja. Ja kun aikaa kuluu, niin epätavanomaiset kaasut ottavat yhä suuremman osan maailmassa kaasun käytöstä. Kuten mainitsin, liuskekaasua löytyy monesta maista. Me odotamme, että nämä epätavanomaiset maakaasut esiintyvät monissa, monissa maissa seuraavien 25 vuoden aikana. Tässä ei ole Euroopan maita mukana, koska huolimatta siitä, että Eurooppa on merkittävä tässä asiassa, niin se on kuitenkin maailmanlaajuisesti vielä pieni tekijä. Niin, jos ihan lyhyesti vielä palaan tähän diaan, unohdin tässä sanoa, te ette ehkä näe näitä lukuja, mutta ne kuvaavat triljoonaa metrikuutiota. Ja jos teidän pitää tätä ajatella yksikköinä, jotka ovat tutumpia, niin voitaisiin ajatella, että Euroopan unionin nykyinen kulutus on noin 500 miljardia metrikuutiota, kuutiometriä vuodessa – Niin, mitkä tekijät sitten vaikuttavat tähän liuskekaasun käyttöön Euroopassa? Tietysti pitää olla nämä resurssit käytettävissä, mutta mikä vaikuttaa tulevaan tuotantoon on, ovat nämä tekijät, jotka on tässä otettu esille, eli talous ja kysyntä ja ympäristöasiat sekä sääntely talouden alalla ihmiset uskovat, että taloudellinen kaasun hinta Yhdysvalloissa epätavallisten maakaasujen osalta on noin 6 dollaria per MBTU ja tässä suluissa on luku kuutiometriä kohtaan. Kaasun hinta on tällä hetkellä noin 4 dollaria Yhdysvalloissa, Ja tästä voidaan verrata tähän. Yleensä tähän tarvitaan luvat siis tämän maakaasun tuottamiseen, liuskekaasun tuottamiseen, ja monet liuskekaasupaikoista tuottavat myös erittäin paljon nesteitä, maakaasunesteitä, joita sitten myydään öljyhintaan eli raakaöljyn hintaan, ja Eli he saavat, ne saavat enemmän tuottoa kuin jos ne tuottaisivat vain kaasua. Euroopassa hinta tulee olemaan korkeampi kuin Yhdysvalloissa, ja tämä johtuu monistakin syistä, eli teollisuuden alan rakenne on paljon erilaisempi ja hyvin, paljon pienempi. Maanomistuskysymykset ovat vaikeita ja erilaisia kuin Yhdysvalloissa. Kuinka paljon korkeampi hinnasta sitten tulee, me emme tiedä vielä. Jotkut kollegani tässä ehkä saattavat esitelläkin lukuja myöhemmin, mutta meidän pitäisi selvittää tämä seuraavan 6-12 kuukauden aikana. Testikaivot, niitä käytetään esimerkiksi Puolassa, jossa ollaan edelläkävijöitä ja sieltä pitäisi saada sitten muodollista virallista tietoa siitä, että mikä hinnaksi Euroopassa tulee. No sitten nämä recovery rates tekijät. Meillä on Yhdysvalloissa on juuri ryhdytty painottamaan näitä asioita enemmän myös Euroopassa – ja kysyntä on Euroopassa ää, tietynlaista. Tästä näytän vielä tarkemmin dian myöhemmin ja sitten myös ympäristöasioihin mennään tarkemmin hieman myöhemmin ja muutkin puhujat varmaan tästä puhuvat. Sitten kun puhutaan kysynnästä, niin epäilemättä suurin suuri määrä kysyntää, tai kysyntä su, suurenee paljon maailmanlaajuisesti, ja suuri määrä siitä tulee kehittyvistä maista, Kiinasta, Intiasta ja niin edelleen. Tämä ei varmasti ole yllätys. Me olemme ottaneet huomioon tämän kysynnän laajenemisen tulevaisuudessa. Se laajenee joka puolella maailmaa, mutta erityisesti kehittyvissä maissa. Se lisääntyy myös jonkin verran Euroopassa tästä kuviosta, kaaviosta näkyy Euroopan tilanne. Sininen on odotettu kysyntä ja sitten tämä saattaa hieman muuttua riippuen siitä, mikä skenaario on kyseessä. Ja tuonnin osuus näkyy tässä punaisella ja sekin nousee. Miksi se sitten nousee, vaikka kaavaillaan, että liuskekaasua tullaan tuottamaan Euroopassa. Tämän selittää seuraava kaavio maailmanlaajuisella tasolla. Tässä nähdään se, että kuinka näillä aloilla, jotka tällä hetkellä tuottavat liuskekaasua, ne vähenevät tai niiden osuus vähenee tulevaisuudessa tämän, tämän tumman sininen alue tässä kaaviossa. Tämä on tilanne Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Eli tavanomaisten kaasujen kysyntä vähenee. Tietysti teollisuus tarvii yhä enemmän kaasuja käyttöönsä, mutta nykyisiltä kentiltä tai aloilta tämä kuitenkin on tilanne tällä hetkellä, että kysyntä tavanomaisten kasvien osalta alenee. Euroopassa tämä vaaleansininen väri ja toinen sininen väri, jotka ovat tässä keskellä, ne ovat paljon pienempiä, koska Euroopassa käytetään yhä paljon tavanomaisia maakaasuja. Ja sitten nämä epätavanomaiset maakaasut tässä yläosassa osoittavat, että niiden kysyntä tulee kasvamaan vaikka liuskekaasu, sen kysyntä nousee, niin kuitenkin ennustetaan, että tuontien määrä, tuontien osuus tulee kasvamaan hyvin paljon Euroopassa. Sitten ympäristökysymykset on ollut paljon keskustelua viestimissä. Varmasti olette itsekin lukeneet tästä on paljon huolenaiheita, jotka liittyvät epätavanomaisiin ja tavanomaisiin maakaasuihin ja erityisesti tekniikkaan, jota käytetään niiden tuottamiseksi, eli tätä niin kutsuttua hydraulista murtamista tai vesisärötystä. Ollaan huolissaan siitä, että miten vettä käytetään, myös saasteista ollaan huolissaan ja kasvihuonekaasupäästöistä ollaan huolissaan sekä maankäytöstä ollaan huolissaan koska liuskekaasun tuotanto vaatii paljon kaivoja. Ja niitä on paljon saatavilla Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa saattaa tai ei saata olla vaikeampaa tämä tilanne. Sitten kun käytetään näitä parhaita käytäntöjä teollisuuden alalla, niin nämä näitä huolenaiheita voidaan sitten pystyä vähentämään. Tämä ei aina ole ollut näin Yhdysvalloissa ja jos käytetään parhaita käytäntöjä, niin tässä näkyy tässä kaaviossa kasvihuonekaasupäästöt maakaasusta. Eli tässä sinisellä näkyy esimerkiksi poltetusta kaasusta tulevat päästöt ja Vihreällä näkyy tuotantovaiheessa tulevat päästöt. Ja tässä näkyy keskellä nämä tilanne, kun käytetään parhaita käytäntöjä, ja oikealla puolella näkyy tilanne pahimmassa, pahimmassa tapauksessa. Sitten pieni kommentti. Anteeksi, käytän ehkä nyt hieman liikaa tässä aikaa. Tässä on hiilidioksidipäästöt yleisesti kaasu, kaasujen tuotannossa. Monet ihmiset puhuvat siitä, että kaasu olisi ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta tämä ei aivan ole näin. Näin tässä, näytän tässä skenaarion, jossa voidaan nähdä kuinka hiilidioksidipäästöt nousevat, koska tässä tilanteessa käytetään vähemmän ydinvoimaa ja käytetään paljon vähemmän hiiliä. Eli lopputulos on se, että hiilidioksidipäästöt eivät juurikaan siitä vähene. Sitten yhteenvetona muutaman viikon päästä me julkaisemme uuden raportin tästä aiheesta ja siitä käy ilmi paljon kiinnostavia tietoja ja viimeisimmät kaasuvaraluvut käyvät ilmi siitä ja varmasti tässä kollegani kertovat lisää tilanteesta Puolassa. Kiitos erittäin paljon ja anteeksi, että puhuin vähän yliaikaa. Bedanke mich herzlich. Sydämelliset kiitokset näistä antamistanne tiedoista, kollega Besson, ja saman tien annankin puheenvuoron niille henkilöille, jotka kertovat meille näistä teollisista näkymistä. Ensimmäisenä puheenvuoro saa kollega Karabula, Oil and Mining yhtiön varajohtaja. Niin, ja muistuttaisin kaikkia, että puhujia on lukuisia ja meidän täytyy pitää kiinni tästä annetusta aikataulusta. Kollega Bütikhofer, aha, te haluatte jo varata itsellenne puheaikaa. No, te olette ensimmäisenä puhujaluettelossa. Thank you very much for... Näistä herrat, kiitos kutsusta. Meillä on tilaisuus, puh- oli tilaisuus puhua teille jo 20 toinen päivä kesäkuuta Puolassa, joten on ilo tavata teitä uudestaan jatkaa esitystä Puolan öljy- ja kaasuyhtiön puolesta ja työstä, joka liittyy eh, liuskekaasuun. Lyhyt esitys. Mikä on PGNIG? Te, jotka eivät tunne yhtiötä, me olemme yhtiö, joka pyrkii etsimään ennen kuin lähtee, me tuomme kaasua Venäjältä Gazpromilta, myöskin varastoimme tuotteita me emme suorita välittämistä Puolassa. Tästä vastaa toinen yhtiö, joka vastaa siirtojärjestelmistä. Me olemme jakelussa kuuden yhtiön kautta mukana. Tässäkin on tällainen. We deliver gas to more than six million Polish families. States, so some people... Me olemme mukana toiminnassa näissä valtioissa – ja yli 17 17 kuluu valtiolle, 27 on prosenttia mitävänä Varsovan pörssissä. Tämänhetkinen pääoma on noin 9 miljardia dollaria. Nyt on muutamia kommentteja, jotka liittyvät siihen, mikä on kaupallisesti kannattavaa lyskäkaasun alueella teollisuuden kannalta katsottuna. Seuraan vain joitakin ajatuksia mitkä liittyvät siihen, mitä Kristoffersen esitti eh, lokakuussa 2010. Hän mainitsi seitsemän pääkysymystä. Minä en puhu pelkästään taloudellisesta kannattavuudesta, en puhu pelkästään siitä, voiko tuottaa voittoa. Se tulemaan puheenvuoroni viimeinen osa. Lähden liikkeelle ympäristöllisistä kysymyksistä ja tärkeää on, että ei pelkästään sanota, sanota joitakin huolenaiheita, me olemme tietoisia yhtiönä tästä, mutta on tärkeää myös tiedottaa oikealla tavalla yleisölle asioista. Ja se, mitä me olemme tehneet, mitä minun yhtiöni tulee näin, me olemme tehneet. Me olemme tehneet tällaista vesisärjytystä Puolassa 12. heinäkuuta 2010. Me teemme ensimmäisen hydraulisen... well. And unfortunately... Murtamisen puolessa tulokset ovat olleet kovin menestyksekkäitä, mutta me luovuttaneet 18. syyskuuta 2011. Lubotsinossa. me olimme sitten menestyksekkäitä. Siellä oli murtaminen, joka oli vertikaalinen ja pystyimme saamaan kaasua sieltä tulemaan. Ja nyt on liekki, josta puhun myöhemmin. Toinen yhtiö, joka toimii Puolassa, on Freedax Resources, he ovat tehneet horisontaalisen kaivon ja hekin tekevät tällaisen särötyksen, murtamisen. Tähän mennessä meillä on kymmenen kaivoa Puolassa, jotka, joita käytetään lyhkäkaasun tuottamiseen, ja kolme kaivoa, joissa tämä murtaminen tehtiin. Mutta kaupallinen kannattavuus. Mitä me siis teemme yhtiönä? Me ilmoitamme, tiedotamme paikallisia yhteisöjä asiasta. Me olemme pitäneet konferensseja. Tärkeää meille kuitenkin on, että puhumme paikallisille henkilöille. Me puhumme kunnanvaltuustolle, me puhumme viljelijöille, jo, joiden maata me ostamme, vuokraamme heiltä liuskekaasun tuotantoa varten. Näette kolme kuvaa tällaisista tapaamisista, joissa me kerromme monista asioista, jotka liittyvät tähän tietysti tietoa on paljon meitä, joka liittyy hydrauliseen murtamiseen, ja joillakin on ö, paljon kysymyksiä, mutta me olemme myöskin vastaamaan, vastaamaan näihin. Kun viimeksi mä tapasin 27. kesäkuuta, minä olin järjestämässä kokouksia Marko Vuolassa, ja vuotta myöhemmin, myöhemmin paikalle vuosi tällaisen murtamisen jälkeen osoittamaan paikalliselle yhteisölle sen, millä tavoin maa mitä on sen kuntomme maan, jota olimme käyttäneet tähän kansantuotantoon ja ilmoitimme, että tulemme palaamaan alueelle uudestaan, eri alueille uudestaan Puolassa. 7. ja 9. syyskuuta meillä oli toinen kokous, joka oli Krinjitsassa, jossa me osoitimme laajemmin yhteiskunnalle, minkälaisia välineitä käytämme poraamiseen ja mitä välineitä me käytämme murtamiseen. Ja 22 syyskuuta, 29. syyskuuta pidimme myös Lubotsinassa kokouksen, jossa odottimme, selostimme yhteisölle, mitä tulemme tekemään seuraavien kuukausien aikana, kun teemme horisontaalisen kaivon ja moninkertaisen murtamisen. Mitä tämä merkitsi meille Puolassa, kun kysymys esitettiin? Kestin kysymys siitä, tuotetaanko vai eikö tuoteta liuskakaasua. Vastaus on ollut seuraava. Yleisesti ottaen 73 prosenttia puolalaisista on liuskekaasun tuotannon puolesta. Tietysti aina on olemassa kysymys siitä, että jos tämä tuotanto tapahtuu omalla pihalla, että monissa maissa voidaan Euroopassa todeta, että ei, ei missään tapauksessa minun lähinaapurustossani, mutta Puolassa yli 56 prosenttia oli sitä, myöskin tämän puolesta, että siis kaasua esittäisiin hänen naapurustostaan omalta maalta. Voi sitten takaisin tähän kaupalliseen kannattavuuteen. Eräs asia, joka pitää ottaa esille myös, on tekniikka. Geotekninen ymmärrys. Ja jälleen kerran näillä kahdella kentällä voimme sanoa, että ensinnäkin me yhtiönä käytämme parasta käytössä olevaa tekniikkaa sekä murtamisiin. Murtamiset tehtiin käyttäen Halliburtonin tukea vuosi sitten ja nyt kuukausi sitten Halliburton Halliburtonin joukkue Saksasta tuli Puolaan ja he tekivät tämän hydraulisen muortamisen. Voin kertoa tästä yksityiskohtaisemmin, mutta nyt kuitenkin toteaisin, käytimme 1600 kuutiometriä vettä, joka pumpattiin kaivoon, joka oli 3000 metriä syvä. Ja työ kesti 210 minuuttia. Kaikki tehtiin äh, parhaiden käytänteiden mukaisesti. Ei ollut mitään ympäristöllisiä ongelmia, komplikaatioita. Ja yksi asia vielä, murtaminen, joka tehtiin Markovolassa vuosi sitten, sitä seurasi puolen ympäristöministeriö. He tekivät jotakin, mikä tavallisesti ei ole tarpeen, mutta he halusivat varmistaa, todentaa sen, että kaikki oli kunnossa, että kaikki mitä oli tehty oli juuri sitä, mitä oli pitänyt tehdä. Tästä syystä he tekivät tällaisen tarkastuksen ja sen tulos oli selvä. Kaikki tehtiin lain mukaisesti ja yksi asia on syytä mainita. Puolassa meillä on 130 lakia ja muuta säädöstä, jotka säätelevät kaasun etsimistä ja tuotantoa. Meillä on myöskin kaivostoiminnan laki, joka on hyvin erilainen kuin muissa maissa, erilainen kuin Yhdysvalloissa tai Kanadassa ennen kaikkea. Mutta haluaisin korostaa ennen kaikkea, että meidän toimintamme tarkastettiin, me olemme noudattaneet kaikkia lakeja, kaikkia eri säädöksiä näistä 130, joita on olemassa. Toinen näkökanta, joka on hyvin tärkeä liuskekaasun tapauksessa, on insinööritoiminnan tietyt ulottuvuudet ja teollisuuden palvelut. Ja vielä pari kommenttia tästä. Nimittäin tekniikka, hydraulisen murtamisen teknologia on hyvin hienostunutta. Me käytämme erittäin korkeita paineita, me pumppaamme vettä 360 baarin paineella, mutta Puolassa olemme toisaalta myöskin tottuneet tällaiseen tämän tyyppiseen hienostuneeseen tekniikkaan, koska Puola tuottaa heliumia. Puolassa, Euroopassa vain yksi maa, meidän maamme Otolanovissa, meidän laitoksellamme tuotetaan heliumia, joten siellä olemme tekemisissä hyvin alhaisen lämpötilojen kanssa, joten me olemme pystyviä hallitsemaan hydraulisen murtamisen, kyllä. Ja me olemme yli 30 vuoden ajan toimineet käyttäen erityisen alhaisia lämpötiloja ja olemme erityinen huomattava toimija nimenomaan mitä tulee heliumiin. Aina ei puhua heliumin käytöstä maailmassa, mutta on vain seitsemän maata, jotka voivat sanoa, että ne tuottavat heliumia. Puola on yksi näistä. Sitten yhteistyö yliopistojen kanssa. Me olemme ottaneet ensimmäisen askeleen tähän suuntaan. Olemme luoneet, olemme luoneet konsortion johtavien Puolan teknisten korkeakoulujen kanssa, Krakovan äh, teknisen korkeakoulun kanssa, harjoitamme yhteistyötä Varsovan, Varsovan äh, teknisen akatemian kanssa ja öljy- ja kaasuinstituutin kanssa. Miksi? Haluamme kehittää itseämme, haluamme oppia enemmän ja toivottavasti pian me pystymme osallistumaan ohjelmaan, joka sisältää muitakin maita Euroopasta. Ja tämä ohjelma, tämä tutkimusohjelma, tietysti on mahdollinen Euroopan unionin ansiosta. Ja sitten vielä yksi asia, joka liittyy näihin palveluyhtiöihin. Me olemme täysin tietoisia siitä, että ei ole riittävästi koulutusporauslautoja tällä hetkellä, mutta Kanadassa eräs yhtiö ilmoitti olevansa kiinnostunut luomaan tällaisen porauslaitoksen Puolaan. Sitten talous. Katsotaanpa nyt tietoja lukuja. Ensinnäkin on sanottu, että tyskäkaasu oli merkittävä tekijä Yhdysvalloissa. Tästä taulukosta voitte nähdä, jos seuraatte vihreää linjaa, jossa näkyy tuodun, tuotun nesteytetyn kaasun hinta Euro- Yhdysvalloissa. Euroopassa tuotaan viisi, yli 500 miljardia kuutiometriä vuodessa, eli aika, jolloin energian hinta saavutti 12 dollarin hinnan. Ja tämä kaasun hinta, Yhdysvalloissa sanottiin, että tätä ei hyväksytä 12 tai 14 dollaria ei voida hyväksyä, ja he alkoivat kehittää lyskäkaasutuotantoa. Ja mitä tapahtui, se on sitten nähtävissä, hinta romahti. Kollegani jo mainitsi, että on 6, dilia, 6 dollaria. the United States now are not anymore facing the long... Miljoonaa BTUta kohti. Ja tämä on tämä on ajatellen tärkeää kallista energiatuotantoa. Katsokaa tätä oranssia linjaa, joka on Japani. Japanin osalta voimme nähdä, mikä pudotus on tapahtunut nesteytetyn kaasun hinnassa, mutta tämä on ollut vain tilapäistä vuonna 2008 ja 2009. Mitä, mitä sitten tapahtuu Fukushiman jälkeen ja maanjärjestyksen jälkeen? Mutta katsokaapa nyt tätä taulukkoa. Kun me puhumme kaupallisesta kannattavuudesta, meidän täytyy puhua hinnoista. Ja nyt vain muutama linja. Ensinnäkin voitte nähdä tämän vertikaalisen linjan, joka on 11. maaliskuuta. 11. maaliskuuta Japanissa tapahtui maanjäristykset, joita kesti kaksi päivää 13. maaliskuuta asti. Ja mitä tapahtui? Vihreä linja. Siinä näkyy nesteytetyn kaasun hinta, se nousi 11 eh, dollarista miljoonaa BTUta kohti noin 16. Mitä tapahtui? 15. maaliskuuta vain muutama päivä maanjärjestyksen jälkeen tarkasteltiin tilannetta, tarkasteltiin hintoja ja hinnan piti pudota, mutta näin ei ole tapahtunut. Nyt tässä taulukossa, vaan myöskin nähdä, miten hinnat ovat kehittyneet, ovat kehittymässä lähitulevaisuudessa. Vuoteen 2014 voitte seurata tätä Iisiksen ansiosta. Valitettavasti meillä ei ole ennustetta, joka menisi pitemmälle kuin vuoteen 2014, mutta tässäkin voimme nähdä, että Saksan markkinoilla hinnat ovat yli 12 dollarin tasolla miljoona BTUta kohti ja Isossa Britanniassa noin 10. Ja siitä huolimatta Yhdysvalloissakin edelleen Henry Hubin myyntipisteessä, joka on tapahtunut myöskin fyysistä toimitusta, ei nämä virtuaalista. Siellä hinta on vain 6 dollaria, joten hinta yhdys, ero Yhdysvaltion ja Euroopan välillä on kaksinkertainen 6 dollaria suhteessa 12. Ja tämän pitäisi saada meidät pohtimaan vakavasti liuskakaasua, koska tämän tyyppinen hintakehitys, sellaista ei ole aiemmin nähty. Ennen liuskakaasu oli aivan eri hintatasolla, mutta Palaan vielä Japaniin. Kuten mainitsin, ennen maaliskuuta, huht, tammikuussa, helmikuussa hinnat Japanissa ja Euroopassa olivat 10 äh, dollarin paikkeilla. Nyt näemme Mitsubishi-yhtiön äh, taulukon. He ovat hyvin suuri nesteytetyn kaasun myyjä. Sehän kävi, että hinta on nousemassa 16 miljoonaa dollarin miljoonaa BTUta kohti, mutta mikä hinta on tänään? Tänään hinta on 17,5 dollaria miljoonaa BTUta kohti. Kuusi kuukautta ja tilanne on muuttunut dramaattisesti. Kysymys kuuluu, onko meillä varaa tämän tyyppisiin hintoihin? Japanilla kenties on, mutta se on rikas maa. Puola? Ei. Me emme ole rikas maa. Me emme ole vielä rikas maa. Meidän täytyy odottaa sitä, että tilanne kohenee. Niin, hinnat ovat tärkeitä, mutta täytyy puhua myös kysynnästä. Ja puhuttiin jo siitä, että on suuri aukko. Mitä tapahtuu, kun kaasun kysyntä kasvaa, koska Euroopassa myöskin energian kysyntä kasvaa? Miten tämä aukko tullaan täyttämään vuonna 2030? Liuskakaasu ei tule olemaan ainoa ratkaisu, mutta meidän pitäisi antaa kuitenkin myöskin tilaisuus liuskakaasulle, tällä resurs, tälle resurssille, joka meillä on Euroopassa. Kysymys oli pelkästään Puolasta. Olemme nähneet lukuja Puolasta. Resursseja on myös Ranskassa, mutta viime viikkoina Isossa Britanniassa on todettu, että sillä on vielä suuremmat varannut kuin Puolalla. Joten meidän pitäisi nyt katsoa, mihin voidaan käyttää liuskakaasua, katsoa toista analyysiä. Teollisuuden kantaa Chevron, käyttää McKenzin analyysiä ja siinä kaasun hinta, katsotaan, siinä katsotaan, miten sen kehittäminen liuskakaasukehtojen puolessa maksaa 8, eh, kenties 9 dollaria. Ehkä volyymi tulemaan 40 miljardia kuupio, kuutiometriä. Ehkä koko Eurooppa pystyy tuottamaan 240 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2020 mennessä, mutta emme kuitenkaan pysty kilpailemaan Venäjän kanssa, Gazpromin kanssa. Me emme nyt etsi mitään vihollisia, emmekä me taistele tässä, kilpaile tässä tuulivoiman tai aurinkovoiman kanssa. Kaasu ja öljyteollisuudella on oma paikkansa ja tilaa on myöskin muille resursseille edelleen. Sitten politiikkakysymykset. Tämä on viimeinen sukan vähäisin asia. Aika alkaa loppua, joten sanoisin, että me Puolassa meidän yhtiössämme olemme käynnistäneet pienen kampanjan. Ei saa sammuttaa toivon liekkiä. Kysymys on pelkästään 140 tunnista. Tämä siis käynnistyi viime keskiviikkona tämä kampanja. Olemme saaneet yli 60 000 ääntä puolalaisilta, jotka pyytävät, että ei ryhdytä mihinkään toimiin, jotka voisivat lopettaa liuskekaasun tuotannon mahdollisuuksien selvittämisen puolessa. Ja rahoitukselliset vaikutukset. Me puhumme nyt tässä viimeisimmästä raportista, joka on tullut Fort Worthin eh, kunnalta, ja siinä puhutaan Barnetin alueelta, joka on eh, viimeisin tunnus, tunnetuimpia eh, lyskakasvunhoitoalueita. Siellä on tullut neljä miljoonaa kuutiojalkaa. Ja Minulta loppuu nyt aika. Joten rahatulliset vaikutukset, hyvin tärkeää. Jos me katsomme tilannetta vuonna 2030 ja Eurooppana tuomme lähes 280 miljardia kuutiometriä kaasua ja otamme vain 10 dollaria miljoonaa BTUta kohti. Käytämme 98 eh, miljardia dollaria, jotka jättäisivät Euroopan unioni. Tai sanoisimme, että Puola tänään tuo 10 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa. Ja, ja jos käytämme samaa hintaa 10 dollaria miljoonaa BTUta kohti joka vuosi, käyttäisimme, lähettäisimme Euroopan unionin ulkopuolelle, maamme ulkopuolelle 3,5 miljardia dollaria. Tämä voimme muuttaa, joten uskoisin, että liuskekaasu on hyödyksi Euroopalle. Totta kai meidän täytyy parantaa myöskin ilmastoa, ja tämä mukavasti sopii tähän äh, hiilivapaaseen energiajärjestelmään. Me parannamme energiavarmuutta ja varmistamme työpaikat ja kasvun. Voin vain sanoa yhden asian. Meidän pitää ottaa itsellemme mahdollisuus saavuttaa tämä. Kiitos. Herzlichen Dank. Ich gebe direkt dem nächsten. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Vogan saa puheenvuoron. Hän on UKsta tullut vieraana ja hän on Kodrilan yhtiön operatiivinen johtaja. Pyytäisin, että pidätte kiinni aikataulusta, koska muuten viimeisille ei jää enää puheaika laisinkaan. Olkaapa hyvä. Hey, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief operator. Kiitos. Minä olen Erik Vogan, operatiivinen johtaja Quadrilla Resourcesissa. Tulen kertomaan ensin yhtiöstämme ja siitä, minkälaisia esteitä toiminnalla on ja minkälaisia taloudellisia vaikutteita tällä uudella toiminnalla on. Quadrilla Resources on UKsta peräisin oleva yritys. Se perustettiin vuonna 2007 me olemme UKssa poraneet kahteen otteeseen ja kolmas on vireillä ja, ja tällä hetkellä Euroopan alueella meillä on hyvin laaja porostoiminta-alue ja paraikaa myöskin testaamme näitä porauslaitteita. Monesti sanotaan erinäisiä asioita, jotka estävät alan kehittymisen. Jotkut sanovat, että järjestelmiä, infrastruktuuria ja ei löydy Euroopasta ja väestötiheys olisi suuri ongelma ja monet epäilevät sitä, että nämä laitteet, kun ne eivät ole testattuja, niin ne aiheuttavat ongelmia. Tällä toiminnalla olisi myöskin ympäristövaikutteita. Ja sitten tietenkin suuren yleisen luottamuksen suhteen on ongelmia, ja jotka ovat sanoneet, että kaasumäärät eivät riittäisi tällaisen toiminnan toteuttamiseksi. Niin mitä tulee tähän järjestelmien puutteeseen. Me olemme itse rakentaneet oman Drill poraustornin. Osa näistä tuotteista on valmistettu Euroopassa, osa Kanadassa. Valmistus on kestänyt noin yhdeksän kuukautta. Ja kun meillä oli jo etsintävaiheessa omat laitteet, niin meidän ei pitänyt odottaa kovinkaan no, pitkään, vaan me pystyimme hyvin halvasti ja nopeasti reagoimaan ja liikkumaan paikasta toiseen ja aikatauluttamaan toimi- toiminnan meille sopivalla tavalla. Olipa kyse Puolasta, UKsta, Alankomaista tai jostain muuta löytyvistä kentistä, niin on tietenkin selvää, että jos lisää laitteita tarvitaan, niin palveluntarjoajat rupeavat sitten niitä myöskin tuottamaan hyvin nopeasti. Ja minä olen kuullut, että särötyslaitteita ollaan paraikaa rakentamassa lisää Euroopan markkinoille. Tästä näette yhden UKssa sijaitsevan poraustornin. Tämä on vajaat 30 metriä korkea Italiassa valmistettu torni ja sitten tästä löytyy tämä särötyslaitteisto. Ylhäältä löytyvät nämä siniset vesitankit, eli tämä poikkeaa hiukan yhdysvaltalaisesta toiminnasta, pohjoisamerikkalaisesta toiminnasta meillä ei käytetä tällaisia maakuopia, vaan vesitankkeja. Sitten meillä on olemassa vielä nämä hiekkasiilot, joita käytetään säröityksessä. Ja sitten on vielä nämä laitteet, 15 000 hevosvoimaa, voimakkaat moottorit, jotka sitten pumppaavat tätä sekoiteetta maaperään. Ja sitten usein viitataan tähän väestötiheysongelmaan. On tietenkin selvää, että Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä on selviä eroja, mutta kun käytetään modernia, modernia teknologiaa, niin silloin tilanne on hiukan toisenlainen. Eli meillä on yksi keskus, missä porataan, mutta porakaivoja on useampia. Ja nämä poratornit ovat hyvin matalia, noin 30 metriä maksimissaan. Ja Yölläkin melutaso on 250 metrin päässä hyvin alhainen määräysten mukainen ilman, että meidän tarvitsisi sen kummemmin mitään äänieristeitä käyttää, vaikkakin niitä voidaan tietyissä tapauksissa käyttää. Tässä on yksi esimerkki porauspaikasta, y- ensimmäinen sellainen, ja kuten näette, täällä tämä alue on hyvin harvan asuttu. Tätä kuvaa tarjotaan kriitikkojen toimesta hyvin hanakasti väitetään, että Eurooppa näyttää jatkossa tällaiselta, mutta tämä on kaikkea muuta kuin todellista. Vaikka tällä tavalla Euroopassa alettaisiin poroamaan, niin siitä ei olisi taloudellista hyötyä, sillä 400 000 euroa menee jo siihen, että saadaan yksi porauspaikka käyttökuntoon, joten ei kannata lähteä näin monia porrakaivoja edes rakentamaan. Ja jos katsotte tätä screenin keskiosaa, niin sieltä ehkä löydätte tämän yhden porauspaikan tuolla joen läheltä. Sieltä löytyy tämä porauspaikka ja sitten tämän E-kirjaimen yläpuolella siellä on yksi porauspaikka ja sitten tämän vaalean alueen kohdalla siellä on myöskin porospaikka ja näiden välinen etäisyys on noin kolme kilometriä. Kaikki riippuu tietenkin siitä, että kuinka pitkä nämä vertikaaliset porauskaivot ovat. Usein viitataan siihen, että tämä menetelmä on hyvin uutta ja testaamatonta, mutta täytyy muistaa, että järjestelmä on käytetty jo yli 60 vuoden ajan ja Pohjois-Amerikassa on jo yli miljoona porakaivoa, jo, joiden yhteydessä on sovellettu tätä sarjoitusjärjestelmää. Ja sitten väitetään, että ennen vanhat järjestelmät olisivat olleet aivan toisenlaiset kuin nykyiset, mutta täytyy sanoa, että tätä särötysmenetelmää on kaupallisesti käytetty yhdistyneessä kuningaskunnassa jo 80-luvun puolesta välistä lähtien. Ja meidän ympäristönsuojeluvirasto ja Pohjaveden suojeluneuvosto ovat tutkineet asiaa ja havainneet, että tämä toiminta ei ole aiheuttanut pohjavesivahinkoja. Sitten täältä vasemmalta ylhäältä näette tämän ensimmäisen äh, särötyspaikan, jossa minä olin, jonka toiminnassa minä olin mukana. Tämä löytyy Ohioista, siellä käytettiin tätä vertikaalista järjestelmää ja sitten alhaalta löytyy sitten yksi suurempi projekti, joka toteutettiin UK vuonna 1992, joten tästä näette, että teknologia ei ole mitenkään uutta, vaan se on ollut markkinoilla jo pidempään. Tietenkin ympäristövaikutteistakin kiistellään paljon. Euroopassa tilanne on hiukan toisenlainen kuin Pohjois-Amerikassa, erityisesti mitä tulee maaperän suojeluun. On epäilty, että me saastutaisimme maaperän, mutta kaikki nämä porauspaikat on eristetty. UKsta löytyy tällaiset suojakalvot näiden porauspaikkojen ympäristöstä. Me emme käytä myöskään tällaisia maaperään kaivettuja kuoppia, vaan vesi säilytetään terästankeissa ja me käytämme myöskin uuden aikaisia järjestelmiä. Näitä vesiä puhdistetaan jatkuvasti ja lisäksi me myöskin testaamme veden laatua ja veden puhtautta porausta edeltävässä vaiheessa. Maaperästä otetaan myöskin tämmöisen kaasun karkailutarkkauslukemia. Me tiedämme, että tietenkin kyse on myöskin hyvin tarkasta suunnittelutyöstä ja me sovellamme tässä toiminnassamme hyvin pitkälle mennyttä ja korkealaatuista suunnittelutoimintaa. Pohjois-Amerikassa ei välttämättä käytetä niin pitkälle menevää suojaustoimintaa kuin Euroopassa. Me suojaamme pohjavettä siten, että porakaivo eristetään kolmeen otteeseen ja ainakin kaksi suojakerrosta on tässä porakaivossa ennen kuin ylipäästään päästään ö, niihin syvyyksiin, missä sitten tätä varsinaista kaasua on jotkut eivät oikeastaan ymmärrä, mistä on kyse, koska heidän mielestään tämä on uusi tekniikka, mutta me yritämme avoimesti tiedottaa käytetyistä nesteistä. Tämä luettelo löytyy myöskin meidän nettisivustolta. Me näytämme, paljonko käytetään mitäkin kemikaaleja. Kaikki luvut löytyvät sivustoiltamme ja kaikki nämä porauksen ja särjytyksen aikana käytetyt kemikaalit on tutkittu ja hyväksytty ympäristö- ja muiden viranomaisten toimesta. Me sovellamme hyvin avoita politiikkaa myöskin kunnallistasolla. Jo monia porospaikkaa tarkastuksia on toteutettu sekä UK että muualla. Viranomaiset, maanviljelijät, kansalaiset voivat käydä tutustumassa tähän toimintaan myöskin porausmenetelmää vastustavat tahot ovat oikeutettuja käymään täällä. Ja sitten paljon puhutaan myöskin vedon, veden käytöstä tässä toiminnassamme, mutta jos verrataan omaa toimintaamme, niin sitä, siinä sovellet, käytetään vettä paljon vähemmän kuin ö, hiiliteollisuudessa tai ydinvoimassa. Meille määrä on noin 15 000 litraa per BTU, mutta se määrä on aivan mitätön verrattuna siihen, kuinka paljon vettä tarvitaan esimerkiksi golfkentän ylläpitoon. Ja tätä vettäkään ei käytetä kovin pitkään, vaan ihan lyhyen ajan. Ja tätä vettä kierrätetään ja meidän ei tarvitse edes maksaa likaveden, hävittämiskustan, likaveden hävittämisestä, koska me kierrätämme todellakin tätä ja puhdistamme tätä vettä ja kuljetuskustannuksetkin ovat ö, oikeastaan minimaaliset. Me ja kuten monet muutkin käyttävät tällaisia tehokkaita separaattoreita, joiden avulla voidaan varmistaa, että mahdollisimman paljon kaasua menee suoraan polttoon heti kunhan sitä kaasua on käytettävissä ja Tällä tavalla voimme myöskin varmistaa, että kaasun erottaminen on hyvinkin tehokasta tästä vedestä ja vältämme, ettei kaasua karkaa ilmastoon. Me emme halua, että kaasua karkaa maaperään tai ilmastoon, vaan tarkoituksena on tietenkin myydä tätä kaasua, joten mahdollisimman vähän hävikkiä tietenkin toivomme. Tässä muutama, ti muutaman tiedonjyvän meidän nettisivustoltamme hiukan näistä määristä, missä on porattu liuskekaasua ja diagrammi tästä porauskaivosta ja näistä suojakerroksista ja kaasun karkaamisvalvontalaitteistosta. Ja sitten tässä näette yhden kuvan separaattorista ja tällaisen kiertovesitankista jos ette ole sattuneet koskaan aikaisemmin tällaista näkemään. Ja sitten tässä alhaalla oikealla näette tällaisen suojakalvon, eli jos jotain valuu tähän maan pinnalle, niin se ei pääse maaperään, vaan se suoraan valuu tällaisen keruualtaaseen. Usein toki viitataan myöskin siihen, että resurssit ovat toisaalta vielä riittämättömät, eli liuskekaasu on turha investointikohde, mutta Boland altaasta löytyy jopa 200 biljoonaa kuutiojalkaa kaasua. Tietenkään kaikkea ei voida kerätä talteen, se on selvää. Me emme tiedä, mikä tämä todellinen talteenkeruaste voisi olla, mutta kaikki riippuu siitä, kuinka monia kaivoja voidaan tälle alueelle porata. Mutta me olemme tehneet paljon maankuoria, kallioleikkausanalyyseja ja 2D-seis, tällaista seismistä analyysiä 2D-mallinnuksen avulla, ja me olemme luottavaisia sen suhteen, että nämä luvut pitävät aika lailla kutinsa. Tässä näette kuvan tällaisesta noin 1204 kilometrin alueesta, jolla näitä porauksia toteutetaan. Ja siltä pohjalta voimme arvioida, kuinka paljon kaasua alueelta ehkä olisi saatavissa. Me olemme tutkinuttaneet eräällä yrityksellä myöskin näitä taloudellisia vaikutteita, ja se perustuu noin 400 kaivoon, eli 40 10 porakaivon porauspaikkaa on tutkitettu, ja näiden tehokas käyttö tarkoittaisi sitä, että tarjoaisimme noin 5600 henkilölle täysiaikaisen työpaikan. Ja eniten kaasua olisi tarjolla aika harukalla 2016-2019 ja verotuotto olisi noin 6-7 miljardia euroa. Tarkoituksena ei ole saada rahaa valtiolta järjestelmän käytettäväksi, vaan haluamme itse tätä järjestelmää kehittää ja tarjota sitä kautta verotuloja valtiolle. Tässä on yksi kuva yhdestä korvaus, ko, porauspaikasta. Siellä olemme pystyneet toimimaan hyvinkin tehokkaasti. Tässä näette tällaisen kaasun liekin. Liekki nyt ei ole hirveän hyvin nähtävissä, mutta ei tule kestämään kovinkaan kauan, kunnes saamme taas lisää infoa käyttöömme sen suhteen, kuinka paljon kaasua tältä nimenomaiselta porauspaikalta voimme saada. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Sydämelliset kiitokset alustajille ja nyt joudumme muokkaamaan aikataulutusta tai tätä istumajärjestystä, koska nyt tänne tulee uusia panelisteja alustuksiaan esittämään. Verlieren wir auch mal Zeit. Okay. Ja. Darf noch mal bitten, wirklich. No niin, arvon kollegat. Pyytäisin teitä mitä nöyrimmin noudattamaan teille annettuja puheaikoja. Kello käy, te voitte seurata ajan kulkua. Jos emme toimi näin, niin silloin kyllä aika ei riitä kyselytuntia varten. Ei millään pahalla, mutta yrittäkää pitää aika mielessä. Nyt siirrymme aiheeseen tulevaisuuden teknologiat ja liuskekaasu tarjoamaan potentiaalin. Meillä on kolme vierasta ja heillä on tietenkin eriävät kannat. Ensimmäisenä vieraana toivotan tervetulleeksi Robert Howardin. Hän on kotoisin New Yorkista, hän toimii siellä professorina. Ja annankin teille saman tien puheenvuoron, olkapa hyvä. Kiitos tilaisuudesta puhua täällä tänään. Minun on ilo olla täällä, tulla tänne Yhdysvalloista. Haluaisin tarttua erinäisiin kysymyksiin tutkijana, joka on nähnyt kehityksen Yhdysvalloissa. On keskittynyt tänne kaikkia ympäristökysymyksiin ja haluan korostaa meidän omaa työtämme kasvihuonekaasupäästöjen osalta liittyen nimenomaan liuskekaasuun. Minä nyt puhun täällä päin kommentteja, jotka menet sitä vastaan, mitä äsken täällä mainittiin, mitään kehitys, osalta, mitä Yhdysvalloissa tapaa, tapahtuu Yhdysvalloissa liuskakaasun osalta, on se, että tämä on hyvin uutta tekniikkaa. Se vaatii hyvin pätevää pitkän tätäyksen horisontaalista poraamista, mutta myös hyvin ö, paljon ö, tällaista suurivolyymista vesisärjytystä. Tätä on käytetty pitkään itse asiassa särötystä murtamista jo kaasualalla. Perinteisessäkin tuotannossa on tätä käytetty, mutta ei samalla tavoin kuin nyt liuskakaasun tuotannossa. Mainitsin jotakin lukuja. Se keskimääräinen kaivio, jota nyt tällä hetkellä porataan, siinä käytetään 20 miljoonaa litraa. Tavallisesti on nähtävissä 16 kaivoa poraus paikkaa kohti tavallisesti eh, näitä käytetään näissä tavallisten perheisiin käytetään 300 000 litraa vettä. Tosin tämä on prosessi, jossa palautuu virtausta takaisin pinnalle. Näitä myöskin niitä aineita, jotka ovat irtautuneet tämän veden ansiosta. Prosessi on uusi ja sitä on kehitelty noin 15 vuotta sitten. Barnett-seiden ulkopuolella, Yhdysvaltojen ulkopuolella tämä on uutta tekniikkaa ja pitkälti sitä käytetään kolme, neljä, viisi vuotta. Meillä käytetään jopa lyhyemmän aikaa Yhdysvaltojen ulkopuolella, mutta se on uutta useimmiten meistäkin Yhdysvalloissa ja se on myöskin uutta tutkia yhteisölle. Ei ole tähän mennessä ollut pitkälle menevää ja tieteellistä selvitystä siitä, miten tämä vaikuttaa ympäristöön, mutta, mutta mm, vain tästä on julkaistu vakavasti papereita vasta viimeisten kuuden, kahdeksan kauden aikana. Voisimme sanoa, että paikallinen ilman saastuminen on suuri ongelma otsoni, koneista, bentseeni ja muut kansinogeenit, jotka ovat hiilivetyjä. Pintavesien saastuminen ja pohjavesien saastuminen. Ja tässä on suurin ongelma, jonka me tähän mennessä olemme pystyneet havainnoimaan, on se, mitä tapahtuu sille jätteelle, jota syntyy murtamisen yhteydessä, joka palaa takaisin pinnalle – teollisuus pyrkii käyttämään tätä uudestaan, näin se väittää, mutta tämä ei ole totta. On, on raportteja esimerkiksi Pennsylvanian osavaltiosta viime kevät, jos sanottiin, että kirjoitus ei ollut sataprosenttista. Tämä ostautuu laskelmavirheeksi ja luku, oikea luku oli 2,6 prosenttia. 30 prosenttia on, on sellaista, mistä ei tiedetä, mitä sille tapahtuu. Ja 2010 Pennsylvaniassa loput menivät takaisin paikalliseen jätevesihuoltoon ja osa palasi, suurissa palasi pintaveteen, ja tämä aiheutti paljon ongelmia. Nyt tämä on kielletty Pennsylvaniassa, ja se, mitä teollisuus nyt tekee, ei tämä ole täysin selvää, mutta minä olen nähnyt mitään suurta lisäystä kierrätyksessä. Kierrätystä ei tapahdu kuin pienessä määrin. Toiset kaksi asiaa ovat pohjaveden saastuminen metaanin ja muiden kaasujen vuoksi. Ensinnäkin jos joku teistä on nähnyt elokuvan äh, Kansus, tämä on nyt kuitenkin valokuva, jossa nähdään, miten äh, vesi hänä palaa. Tämä on hiukan äh, sensaationa, niin tietysti tämä on nyt tulosta luonnollisesta kaasusta, joka metaanista, jota on ihmisten kaivoissa. Ihmiset ovat sanoneet, että heillä on suurempia ongelmia. Nyt meillä on kuitenkin tutkijoita, jotka voivat osoittaa. Tämä on nyt paperi, joka on julkaistu vertaisarvioinnin pohjalta e, viime e, toukokuussa. Siinä koottiin metaanin määrä, jota on yksityisissä juomavesikaivoissa ja verrattiin sitä etäisyyteen lähimpään kaasukaivoon. Ja jos asuu noin yli kilometrin päässä kaasun kaivoksesta saattaa olla metaania juomavedessä ja ja tämä näyttäisi olevan luonnollista biologista metaania, se ei ole teollisuuden tuotannon tulosta. Mutta jos on aktiivinen kaasun kaivo lähempänä, niin silloin on 75 prosentin mahdollisuus, että tässä on huomattavasti korkeampi metaanin taso, joka pitkälti on tulosta teollisesta toiminnasta. Joten tutkimus nyt osoittaa, että tämä kuva kenties saattoi olla sensaatiohakuinen, mutta kuitenkin eh, tutkimus tukee tätä, että uusi teknologia on riski ihmisille. Hypään tämän ohitse, tämä on teollisuuden kuva osoittamassa, että jos tämä kunnollista työtä kaivoissa on mekanismi, jonka kautta metania päätyy pintaan, on erinäisiä eh, mekanismeja, mutta eh, selvitys osoittaa, että, että kun saastumista tapahtuu, sitä todellakin tapahtuu hyvin laajassa määrin. Sitten siirryn tähän kasvihuonekaasukysymykseen. Ja tämä on meidän omaa tutkimustamme. Tämän aiheen otin niin kaksi vuotta sitten. Päätimme tehdä täyden analyysin eh, eh, kasvihuonekaasupäästöistä, joka liittyvät liuskekaasuun. Tämä oli kattava tutkimus, joka julkaistiin huhtikuussa vertaisarvioinnin jälkeen. Ja tässä on yhteenvetoa. Siitä tämä on artikkelista, joka mestyi Nature-lehdessä kolme viikkoa sitten. Se osoittaa sen, että tässä nähtävässä hiilidioksidin määrä eri polttoaineissa. Vasemmalla on liuskekaasu, arvioitu pohjalta, jotka ovat korkeita tai alhaisia kasvuotoja. Ja tässä se suhteessa energiaan silloin, kun tämä polttoaine poltetaan, puhtaammat äh, polttoaineet päästävät vähemmän hiilidioksidia, mutta kun me katsomme metania ja tämä luonnonkaasu on pitkälti metania ja pienet tämän kaasun vuodot ilmakehään vaikuttavat huomattavasti äh, kasvinekaasu jalanjälkeen. Ja mikä tässä on nähtävissä vaaleanpunaisena on metaanin vaikutus äh, kasvinekaasu jalanjälkeen kaikissa näissä tapauksissa – ja tämä, tässä on 20 vuoden ajanjakso liittyen päästöihin, joita on tapahtunut tältä kentältä. Tämä osoittaa, että jopa alhainen arvio liuskakaasun metaanipäästöistä, tämä merkitsee sitä käytetään parhaita käytössä olevia parhaita käytössä olevaa tekniikkaa, mikä välttämättä tällä hetkellä ole se tilanne, mutta näissäkin olosuhteissa kasvihuonekaasujalanjälki on sama kuin hiilen tai öljyn tai perinteisen kaasun. Mutta korkeamman arvion mukaan tämä on sitten on se toinen, suurempi tämä päästö. Ja tulos on se, että käytössä oleva tieto kuitenkin on rajallista, dokumentointi on rajallista, mutta me kokosimme parhaimman tiedon, mikä oli saatavilla tähän selvitykseen. Menen hiukan enemmän yksityiskohtiin kysymysten aikana. Sitten siirtyisin tähän aikapuitteeseen. Ylemmässä kuvassa on se, mitä juuri äsken näyttelijä tässä on nyt se, että tämä on nyt paperista, joka julkaistiin huhtikuussa. Toinen on sitten piirros, joka tehtiin Nature-lehteen. Tässä on nähtävissä kasvihuonekaasu, jalanjälki, metaani vuoteen osalta ensimmäinen 20 vuotta ja toinen on 100 vuoden ajakso. Ja pitkällä tähtäyksellä metaanin vaikutus vähenee Miksi? Siksi, että suhteessa hiilidioksidiin verrattuna metani kuitenkaan ei pysy eh, ilmakehässä. Se on ilmakehässä noin 10 vuotta, kun sen sijaan hiilikaus, hiilidioksidi pysyy noin 100 vuotta. Joten eh, tällaiset eh, lyhyen tähtäyksellä metaanilla on huomattava vaikutus ilmaston lämpenemiseen pitkällä tähtäyksellä se vaikutus on vähäisempi, joten pitkällä tähtäyksellä tämä kasvihuonekaasujälki on verrattavissa hiileen, ei ole siis huomattavasti huonompi eikä parempi. Siis lyhyt aika, ajanjakso on tärkeä. Miksi? Se on tärkeä siksi, että ilmastonmuutoksen tutkijat ovat huolissaan siitä, että maailma on lähestymässä käännepistettä ilmastonmuutosjärjestelmässä tulevien vuosikymmenten aikana. 10, 20, 30 vuoden kuluessa, ei sadan vuoden aikana eikä 150 vuoden aikana. Ja Tämä merkitsee sitä, että meidän pitäisi siirtyä vaihtoehtoisen ilmastojärjestelmään, mikä ei olisi kovinkaan toivottavaa. Ajattelen kestävyyttä, ajattelen maataloutta ja muita yhteiskunnallisen ulottuvuuksia. Jos siirrytään tällaiseen ilmastojärjestelmään, ei voida enää palata helposti siihen, mistä on tultu. Joten me haluamme välttää minkäänlaista varoitusta siitä, että siirryttäisiin tällaiseen järjestelmään. On olemassa mekanismeja, joita katsotaan esimerkiksi kierron muutos valtamerissä, ja joka liittyy myös siihen, miten hiilet pystyvät vetämään, valtuudet pystyvät imemään, sulattamaan hiilidioksidia tai eh, metaanin pääsy, luonnollinen pääsy ilmakehään, jos tämä kiihtyy huomattavasti, se voisi olla hyvin vaikea hälyttävä tekijä. Siis emme katso pelkästään pitkän tähtäyksen jalanjälkeä, joka tällä polttoaineella, vaan myöskin lyhyellä tähtäyksellä. Tässä mielessä liuskekaasu on hirvittävä polttoaine käytettäväksi. Me teemme siis selvityksemme huhtikuussa ja se oli ensimmäinen kattava selvitys, joka tehtiin vertaisarvioperiaatteella ja ensimmäinen ylipäätään kattava. Sen jälkeen on tehty lukuisia muita. Saimme kuulla täällä aiemmassa uudesta maailman ilmastoviraston selvityksestä. Sitä ei ole minun analyysissäni, en ole nähnyt sitä vielä, mutta on muita selvityksiä, jotka ovat syntyneet meidän selvityksemme jälkeen – ja viisi, jotka olisi ottaa esille. Yksi on David Juselta, joka on entinen kanalainen geologinen, selvitys on geologinen tutkija, geologian tutkija. Sitten on heidän kantansa on pitkälti samantyyppinen. Jin et al. on hyvin samantyyppinen, samantyyppinen kuin Boyle Washington Deutsche Bankin selvitystä on myöskin Wicklin äh, selvitys, joka myöskin julkaistiin äh, vertaisarvioinnin tuloksena. Miten nämä ovat verrattavissa meidän paperiimme? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Annan tässä hiukan enemmän yksityiskohtia kun kenties haluatte, mutta me katsomme siis yksityiskohtia. Yksityiskohdilla on merkitystä, jota voisin sanoa, että selvityksiä on, selvityksiä myöskin johtopäätöksissä, mutta toivottavasti katsomme sitä, mitä on tutkittu ja mitkä ovat olleet oletuksia meidän tutkimuksemme. Suhteessa samoin siinä mm, ajanjakso on erilainen, on sekä pitempiä että lyhyempiä ajanjaksoja analyysissä. Näin tekee Weeklin ja muidenkin paperi. Se on myöskin Jyysin paperi, mutta muissa niissä katsotaan vain sadan vuoden äh, akselilla asioita. Toinen vaihe on maailmanlaajuisen lämpenemisen potentiaali, eli hiilidioksidin äh, tilanne, miten pitkälti tämä vaikuttaa äh, kasvihuonekaasuun tilanteeseen. Arvot ovat 33-kertainen, 105-kertaiseen lyhyellä aikavälillä – Tämä perustuu viimeisimpään, viimeisimpiin tieteellisiin malleihin, jotka on julkaissut Science-lehdessä marraskuussa 2009. Wickley ei käytä tällaisia malleja. Hän on, hänellä on hienostuneempi malli, ja hän ei käytä tätä globaalisen lämpenemisen mahdollisuuden tekijä GVPtä. Muut käyttävät toisen tyyppisiä tekijöitä 25 tämän sadan vuoden arvion pohjalta, jotta Tämä kuitenkin perustuu viimeisimpään maailman ilmastopaneelin analyysiin. Meidän selvityksemme katsottiin myöskin sähköön ja lämmöntuotantoa. Useimmat, kaasun käyttö maailmassa ja Yhdysvalloissa käytetään lämmöntuottamiseen ja sähkön tuottamiseen siihen Jyys katsoi molempia. Muut katsovat vain sähkön tuotantoa, tarkastelevat vain sähkön tuotantoa. Tässäkin on erilaisia kysymyksiä, että vaan täytyy miettiä sitä, mitä pyrkii etsimään. Sitten katsottiin metaani, pääsyn, ar, päästöjen arviointeja. Monet muut selvitykset käyttävät alhaisempaa äh, asteikkoa. Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen äh, tulos on sen puolivälissä, mitä me olemme arvioineet. Ja jos katsotaan metani, joka syntyy hiilestä, metallipäästöjen hiilestä, olemme juuri samoilla linjoilla kuin äh, me olemme samalla linjalla kuin Yhdysvaltain ympäristöviranomaiset. Joten mihin tämä sitten johtaa meidät? Sinisessä todetaan, että liuskakaasu on pahempaa kuin hiili pitkällä, lyhyellä tähtäyksellä ja pitkällä tähtäyksellä. Ja jos katsotaan näitä punaisvyöhykkeitä, silloin voidaan todeta taas, että lyskakaus olisi parempi vaihtoehto kuin hiili. Nyt kun aikaa ei ole kovinkaan paljon, haluaisin käydä vielä lävitse yhden asian. Olette kuulleet eh, liuskakaasuarvioista ja et, miten paljon me tiedämme siitä. Eh, eh, Energiaviraston esitys oli tässä, tässä mielessä hyvin mielenkiintoinen, mutta Yhdysvalloissa nämä arviot ovat nousseet huomattavasti viime viikkoina, kun on tehty uusi geologinen selvitys ja analyysi tärkeimmästä liuskakaasuresurssista – ja sanottiin, että aiemmat arviot ovat olleet viisi kertaa liian korkeat. Ja New York Timesissa tämä asia on raportoitu hyvin laajalti. Sitten hyppäänkin johtopäätöksiin, kun aikaa ei ole. Lyskakaasu on uutta, se on kokeilu, kokeilullista ja siihen liittyy suuria ympäristöllisiä riskejä kasvihuonekaasujalanjälki on suurempi kuin muista fossiilista polttoaineista. Käydäänpä katsomaan mitä tahansa selvitystä, joka on tehty silloin, kun aika, aika, aika jakso on 50 vuotta tai enemmän. Resurssit saattavat olla pienemmät kuin äh, alan tukijat ovat väittäneet, joten tämä on asia, johon pitäisi suhtautua hyvin varovaisesti. Vielä kerran kiitän siitä, että saan olla täällä tänään. Next is Mr. Pister. Seuraavana edustaja Pistre. Hän on hydrogeologian professori Mope yliopistosta. Olkaapa hyvä. Mesdames, bonjour. Niin, hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Minä tulen siis Monpediestä, olen hydrogeologisti ja minä keskitän esitykseni siihen, mikä on minun mielestäni tärkeää. Eli tässä tulee hyvä yhteys siihen, mitä tässä edellinen puhuja juurikin sanoi. Eli minun mukaani on olemassa kolme haastetta. Ensimmäinen liittyy siihen, kuinka paljon tarvitaan vettä tässä hydraulisen murtamisen järjestelmässä. Sitten toinen ongelma liittyy suoraan veden saastumisen ja toinen välillisen veden saastumisen. Yritän selittää tätä tarkemmin. No mitä tulee sitten veden määriin ensinnäkin? Tässä on tiettyjä määriä, eli tuhat kuutiometriä tarvitaan jokaista kaivaa kohti. Me vettä etsitään joko pinnalta tai sitten pinnan alta. Yleisesti pintavesi on tarpeellista, tai se on tarvittavan, sitä on tarpeeksi määrää, mutta tarpeellisen paljon, mutta ongelmana saattaa olla veden kuljetus. Eli tämä on toinen tyyppinen haaste, joka liittyy tähän veden käyttöön. Eli tässä e-, esimerkkinä vain, että Ronjoen virtausaste on 1800 kuutiometriä sekunnissa – Eli tämä ei kuitenkaan ole verrattavissa suuriin suurin jokiin, mutta kuitenkin tämä aiheuttaa haasteita. Sitten ajattelemme, kun ajattelemme paikallisia vesilähteitä, niin ongelma on siis todella näissä kuljetuksissa. On kaksi vaihtoehtoa. Voidaan käyttää niin kutsuttuja akviferia, eli vesipitoisia kerroksia. Nämä ovat pohjavettä johtavia kerrostumia. Niistä voidaan saada vettä. Eli otetaan vettä, jota voidaan sitten käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi juomavedeksi. Tai sitten mennään etsimään vettä syvemmältä pohjavedestä. Eli tässä on käytössä sellaiset ak- akviferit, joita ei käytetä, joita ei hyödytetä, mutta kuitenkin useasti tässä ongelmana on paikallisesti se, että saattaa olla yhteyksiä näiden käytettyjen akviferejen ja ei-käytettyjen akviferejen välillä, ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Eli miten sitten voidaan välttää näitä ongelmia Tämä ei kuitenkaan ole siis keskeisin ongelma. Eli pohditaanpa nyt seuraavaksi äh, veden saastumisen ongelmia. On ensinnäkin pintasaastumista, joka vaikuttaa näihin pintakerroksiin. Ja siksi, sitten on myös olemassa tätä syvempää, syvempien, syvempien kerroksien ää, äh, saastumista. Nämä saastumiset saattavat tapahtua ikään kuin vahingossa onnettomuuden omaisesti. Tässä edellinen puhuja puhui tietyistä teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan välttää tällaisia veden saastumisongelmia. Lisäksi nesteiden käyttöön teollisuuden käytössä saattaa liittyä tiettyä saastumista, eli tähän voidaan löytää tiettyjä ratkaisuja luomalla kerroksia, jotka, eivät ole, jotka ovat läpäisemättömiä. Voi käydä niin, että tämä kaivo on huonosti toteutettu. Näitte tässä aikaisemmin kuvan, joka osoitti, että minkälaisia ongelmia tästä saattaa koitua. Eli on sellaisia tuotteita, jotka saattavat päästä heikompien kerroksien läpi toisiin kerroksiin ja veteen, ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Sitten tämä hydraulinen murtaminen saattaa olla huonosti valvottu, ja, ja nämä e-, ei-halutut tuotteet tai aineet saattavat nousta sitten ylempiin kerroksiin. Sitten näiden murtumien, olemassa olevien murtumien kautta myöskin saattaa päästä ei-haluttuja aineksia, jotka sitten nousevat pinnalle. Sitten toinen ongelma on hylätyt kaivot, tämän kaivon suojaputki tai kuori saattaa huonontua ja murtua, ja tämä saattaa sitten myös vaikuttaa veden saastumiseen. On olemassa teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan välttää näitä riskejä, mutta nämä ratkaisut ovat melko hankalia toteuttaa käytännössä, koska tämä riippuvat myös geologisista olosuhteista. Sitten toinen ongelma, jota vähemmän on käsitelty, liittyy seuraavaan asiaan. Tähän on joitakin julkaisuja tehty. Tätä kutsuisin välilliseksi saastumiseksi, välilliseksi veden saastumiseksi. Tämä saattaa tulla joko pintakerroksissa tai sitten syvemmillä kerroksilla. Katsotaan ensinnäkin näitä pintakerroksia. Pitää kuvitella hyvin, että nämä liuskekerrokset tässä kuten edellinen puhuja tai ensimmäinen puhuja mainitsikin, ne ovat hyvin eri, erityislaatuisia. Niissä on paljon orgaanisia aineita, aineita ja erilaisia muita aineita. Ja nämä aineet saattavat pitää sisällään erityisiä kemiallisia aineita, jotka voivat olla radioaktiivisia tai jotka ovat metalleita tai metallin tyyppisiä aineita. Esimerkiksi uranium on tästä yksi esimerkki. Yksi liuskekerrostuma saattaa sisältää bitumipitoista uraania. Tämä on yksi, vain yhtenä esimerkkinä. Eli nämä ainekset nousevat tai aineet nousevat pintaan ja ne vaikuttavat sitten muihin kerroksiin, jotka kun niiden kemiallisten ää, ominaisuuksien vuoksi ne sitten pääsevät aiheuttamaan vahinkoa, eli ne voivat vaikuttaa näiden kerrosten kemiallisia parametreja, ja niitä sitten pun, pumpataan ja ne löydetään pinnalta. Eli siksi pitää tehdä jotakin tällaisten tilanteiden estämiseksi. Esimerkiksi rikki saattaa vaikuttaa veden saastumiseen. Lisäksi on olemassa ongelmia tietyistä kaasuista, jotka saattavat saastuttaa pintaveden. niin jos muutetaan tätä hydraulista murtamista ja pyritään, pyritään siis muuttamaan näitä tiettyjä parametreja tässä prosessissa ja pyritään välttämään näitä kemiallisia aineita, niin siten voidaan saada nämä kerrokset ikään kuin kiertämään – ja saadaan tällä saatetaan pystyä ratkaisemaan joitakin ongelmia, mutta jotta voidaan välttää se, että nämä aineet nousevat pintaan. Jos teillä on pieni pullo vettä esimerkiksi, katsotte sen etikettiä ja siitä käy ilmi, että osa siitä vedestä. Eli juomavedessä voi olla sellaisia aineksia, jotka nousevat pintaan. Eli riskit liittyvät suoraan geologisiin olosuhteisiin. En tunne tähän teknistä ratkaisua, jolla voitaisiin vaikuttaa näihin tämän tyyppisiin ongelmiin, mutta ehkä tällaisen kemikaalisten aineiden luonnolliseen kiertoon tai niiden jäänteiden luonnolliseen kiertoon ei välttämättä voida vaikuttaa. Niitä on vaikea myös arvioida. Niin, otin ö, Etelä-Ranskasta tähän esimerkin. Teillä on tässä Ranskan kartta ja liuskekaasu esiintymät. Tässä on hyvin monimutkainen allas. Tämä on Kaakkois-Ranskassa oleva allas. Siellä on Välimeren ilmasto, kuivat kesät ja niin edelleen. Ja yksi näistä altaista sieltä löytyy niin kutsuttuja karstisia vesipitoisia kerroksia. Ja nämä muuttuvat hyvin nopeasti, tai olosuhteet näissä tässä muuttuu hyvin nopeasti. Eli sieltä löytyy paljon lähteitä, jossa on esimerkiksi hiilidioksidipääntöjä näissä syvemmissä syvemmissä kerrostumissa. Sitten tässä näkyy kartta. Tässä on ää, karstiset resurssit merkitty keltaisella ja vihreällä. Keltaisella paikallisen edun mukaiset tai paikallisen edun mukaan kiinnostavat karstiset resurssit ja sitten vihreällä alueellisesti kiinnostavat karstiset resurssit. Sitten tässä esimerkki yhdestä lähteestä Montpellierin kaupungissa, jos, joka antaa ää, juomavettä 400 000 kansalaiselle. Tässä sinisellä on merkitty vesikerrokset ja sitten vihreällä on merkitty sellaiset kerrokset, jotka, jota ei, pysty läpä, ei pystytä läpäisemään. Ja tässä tämä vesi tulee pintaan, joka sitten joka sitten tuo tai antaa juomavettä näille kansalaisille. 13 prosenttia vedestä tulee tällaisten murtumien kautta. Ja nämä murtumat sitten ikään kuin läpäisevät nämä ää, vesipitoiset kerrokset. Eli tästä näkyy, kuinka vesi tai neste nousee pintaan, eli tämä punainen nuoli odottaa sitä, kuinka, osoittaa sitä, kuinka 13 prosenttia nesteestä nousee tästä pintaan. Jos näitä parametreja haluttaisiin muuttaa, niin tietyt elementit, joita ei ole käytetty, tai luonnolliset ainekset, elementit, niitä voitaisiin ehkä jonakin päivänä löytää vedestä, jota käytetään juomavetenä. Niin ihan lopuksi haluaisin sanoa, että resurssien määrien aiheuttamat vaikutukset ovat rajallisia, mutta laadulliset vaikutukset ovat sitten, niiden kohdalla asia on toinen. En tiedä, onko teknisiä ratkaisuja saatu aikaisesti, aikaiseksi, jota voitaisiin jolla voitaisiin vaikuttaa tähän veden laadun muuttamiseen. Ja sitten on nämä niin kutsutut luonnolliset tuotteet, joita voidaan käyttää. Eli jokaiseen, jokaisella paikalla pitäisi tehdä tällaisia geologisia tutkimuksia, joilla voitaisiin arvioida riskit, eli riskit ja sitten myös mahdollisuudet, joita näillä porauspaikoilla on. Ja pitäisi asettaa erilaisia seurantajärjestelmiä näille hydrojärjestelmille, ovat ne sitten pinnalla tai maan alla. Eli pitäisi paremmin tutkia sitä, että mitä tapahtuu tämän prosessin aikana ja sen jälkeen, eli porauksia ennen ja niiden jälkeen. Joskus näiden nesteiden nouseminen pintaan kestää kauan, se saattaa kestää vuosia, eli tämä ongelma ei välttämättä tule syvällisesti ratkaistua lyhyellä aikavälillä. Oikein paljon kiitoksia. Viimeisenä asiantuntijana herra Reinicke Institute of Petroleum Engineering Klaustaalista Saksasta. Olkaapa syvä. Ladies and gentlemen, thank you very much for... Hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta esiintyä täällä. Nimeni on Kurt Reinike, edustan Klaustalin yliopistoa. Olen toiminut pitkään teollisuudessa, 70-80-luvun vaihteessa ja kymmenen vuoden ajan olen toiminut Klaustalin yliopistossa, olen toiminut myöskin särötyspuolella. Kuten tästä näette, niin kerron ensin liuskekaasusta, sen poraamisesta ja ympäristökysymyksistä. Liuskekaasuhan on yksi niin sanotusta epätavanomaisista kaasuista. Tämä on harhaanjohtava termi, sillä kaasuhan ei ole epätavallinen, vaan nämä varannot. Ja tavanomaisella kaasulla on huono virtauskyky ja se, sen kaasun keräämiseen tarvitaan pitkälle kehittynyttä teknologiaa. Tässä haluaisin näyttää teille jotain tästä virtauskyvystä. Kuten tästä näkee, niin kyse on äh, tavanomaisesta varannosta ja tämä kuva kertoo, että tässä virtauskyky on hyvä, koska nämä huokoset ovat suu- suuria ja virtausta helpottavia. Ja kun katsotaan tällaista betonilla päällystettyä jalkakäytävää tai tietä, niin siellä tämä virtauskyky on, on paljon huonompi ja hiekkakivikaasulla tämä virtauskyky on aivan toista luokkaa kuin liuskekaasulla. Eli kuten sanoin, poraaminen vaatii pitkälle kehittynyttä teknologiaa, mutta potentiaalia on kyllä tarjolla. Saksasta löytyy pohjo- Saksan pohjoisosasta tällaisia liuskekaasuesiintymiä. Ja ne löytyvät noin 800-3000 kilometrin syvyydestä kaukana pohjavesiesiintymistä. Ja tämä kivikerrostuma näiden esitymen yläpuolella ovat hyvin paksuja ja läpäisemättä työttömiä. Ja tässä näette punaisilla näitä kerroksia. Kun katsotaan esiintymää, niin sehän on hyvin laaja alueeltaan. Eli tästä kartasta näkyvät nämä esiintymät ja sitten punaisella näkyvät nämä tavalliset esiintymät, ne eivät välttämättä tässä erotu, ja sitten vihreällä kans. Nämä tavalliset esiintymät, tavanomaiset eivät, esiintymät ovat hyvin pieniä, ja pari viranomaistahoa arvioivat näitä esiintymiä, mutta EIA on ilmoittanut, että 230 miljardia kuutiometriä liuskakaasua olisi Saksan alueelta löydettävissä – ja kun katsotaan näitä määriä, niin nämä epätavanomaiset varannot ovat yhtä paljon kuin tämänhetkinen vuosituotanto kaasupuolella sen 40 kerrottuna. Puola, Ranska, Norja ja Ruotsi ovat ne suurimmat kaasuesiintymämaat. Ja Tähän mennessä on löydetty noin 4, miljardia kuutiometriä kaasua. Eli kyse on maakaasusta, joka löytyy kivikerrostumista. Näiden kerrostumien kitkakerroin on hyvin suuri. Nämä esiintymät ovat noin 800-3000 metrin syvyydessä. Ja näiden esiintymien yläpuolella on paksuja läpäisemättömiä maakerroksia. Ja sitten mitä tulee toiminnan kehitykseen ja kaasun poraamiseen kaivojen kautta. Ja tärkeintä on, että tämä kaivo on tiivis ja se yhdistää maa, maapinnan tähän varsinaiseen esiintymään. Ja esiintymään edetään vaiheittaisella putkitusmenetelmällä ja tämän kaivon ympärillä on semittimäinen rengas tai betonikuori. Ja me varmistamme laadun erilaisilla ääniluotausmekanismeilla ja varmistamme näin, että kaasu ei voi päästä purkautumaan näiden putkien saumakohdista. Ja jos maaperässä ei ole luontaisia säröjä, niin silloin on käytettävä säröitysmenetelmä ja tehän kuulitte jo tästä hydraulisesta murtamisesta. Tämä ei ole mikään uusi menetelmä. Sitä on käytetty jo 40-luvun loppupuolelta asti, ja maaperästä yleensä löytyy val- valmiina jo tällaisia säröjä. Ja tästä näette esimerkin saksalaisesta esiintymästä näiden sarjojen laajuudesta ja leveydestä ja pituudesta. Olen samaa mieltä siitä, että esiintymien hyödyntäminen vaatii tehokasta järjestelmää, mutta uskonpa, että 20 000 kuutiometriä on jo aika lailla yläkanttiin tehty arvio per porakaivo. Saksassa särötyksiä on löydetty jo 60-luvun alkupuolelta yhteensä 300 porakaivon tehty näitä särötyksiä. Yhdysvalloissa on käytetty tätä hydraulista murtamista. Sieltä löytyy noin 35 000 äh, liuskekaasukaivoa kaivoa ja ne tuottavat noin 17 miljardia kuutiometriä kaasua vuosittain. 100 kuutiometriä per tunti per kaivo. Ja Saksassa tämä määrä on noin 10 000 kuutiometriä per päivä. Alkuun äh, kaasua porattiin vain siellä, missä oli maaperässä valmiina tällaisia luontaisia äh, murtumia tai säröjä. Nyt olemme siirtyneet horisontaaliseen poraamiseen ja monisäröteknologian käyttöön. Ja tässä näette kuvan siitä, millä tavalla tämä särötys ja poraaminen toteutetaan. Tässä näette eh, tällaisen liuskekaasuesitymän puhkeaman. Te näette tässä tämän kerro, nämä eri kerrostumat. Tässä on paljon halkeamia ja säröjä ja myöskin tällaisia suojaavia kerroksia ja näihin kaasuihin päästään käsiksi vain ja ainoastaan tehokkaalla särötysmenetelmällä tai luontaista särötystä käyttäen. Tässä näette sitten tämän kaasunpoistomenetelmän. Tässä näette kuutionomaisena esimerkkeinä nämä ö, savi hiukkaset ja kaasu kulkeutuu näiden savihiukkasten välistä tähän porakaivoon ja sitä pitkin sitten maan pinnalle. Tämän teknologian kehittäminen alkoi Yhdysvalloista ja te näette tässä, miten sitä on käytetty. Tässä on Bernetin esiintymän poraustoiminnan tämä punainen palkki on 15 kilometrin mm, mittainen. Tässä näette siis tämän kokonais... Voitte hahmottaa tämän suuruuden. Ja tällä alueella on jo vuoteen 2008 tehty 10 000 porausta ja vuoteen 2000 asti Näitä vertikaalisia kaivoja oli jo 4000 kappaletta ja vuoteen 2005 mennessä oli jo tällaisia mm, uuden tyyppisiä kaivoja. Ja sitten vuodesta 2009, 2005 alkaen on alettu käyttämään enemmän tätä särötettyä menetelmää. Ja tästäkin kuvasta käy ilmi eräs porausalue. Täältä, nämä ovat kaikki porauskaivoja ja mittakaava on sama kuin aikaisemmassa, mutta tässä näkyy vain Nordrhein-Westfalenin osavaltion poroustoiminta. Kaiken kaikkiaan noita kaivoja on noin 59 000 kappaletta, ne ovat matalampia, mutta kuitenkin nämä ovat selviä esimerkkejä siitä, millä tavalla tätä toimintaa on Saksassa harjoitettu. Keskeisimpänä haasteenahan on juuri se, että kustannukset olisivat mahdollisimman alhaiset. Se on kaiken A ja O, koska rakennus- ja särötyskustannukset ovat erittäin korkeat. Saksasta löytyy useita aloitteita tai kokeiluja, jotka liittyvät uudenlaiseen tutkimus, toimintaan, jolla yritetään kustannuksia laskea ja leikata. Näiden porausten kautta on tarkoituksena todellakin saada selkeä linkitys tästä esiintymästä maan pinnalle ja tätä särötystä on käytetty ja testattu jo 60-luvulta asti. Ja mitä tulee ympäristövaikutteisiin, niin kaikkien toimenpiteiden pitää olla ympäristöystävällisiä. Tässä on olemassa tiettyjä ö, määräyksiä, jotka liittyvät maakerrosten ö, ympäröimiin suojakerroksiin. Meidän täytyy varmistaa, ettei nesteet pääse liikkumaan maakerrostumien välillä. Ja meidän täytyy varmistaa, että paineistuksen kautta maaperälle aiheutettavia ongelmia vähennettäisiin. Eli että saataisiin tämä kaasu virtaamaan ylempiin kerroksiin. Kaiken pitää tietenkin perustua mm, tutkimustuloksiin ja meidän täytyy noudattaa ympäristön määräyksiä ja kaasun karkaamista tulisi välttää kaikin keinoin. Näitä nesteitä voidaan käyttää useampaan otteeseen eri porauskohteissa – Ja kun katsotaan tällaista porastoiminnassa käytettyä nestettä, niin noin 90 prosenttia on vettä, 9 prosenttia sitten tällaisia hiekkakemikaalisekoitteita ja sitten loput muita. En nyt haluaisi juoda tätä nestettä, mutta jotkut väittävät niin tehneensä. Tätä on pidetty eräänlaisena myrkkynä, mutta kyllä se on juomiskelpoista periaatteessa me tiedämme kuitenkin, että näitä aineita, joita käytetään tässä särötyksessä, niin niitä käytetään myöskin muissa jokapäiväisissä tuotteissa. Tietenkin meidän täytyy pyrkiä löytämään vaihtoehtoisiakin toimintamalleja, joissa tällaisia kemikaaleja käytetään vähemmän. Saksassa tätä hiekkakivikemisaalia sekoitetta ei ole käytetty kovinkaan laajasti, mutta sen avulla voidaan välttyä lisäaineiden käytöltä ja se mahdollistaa myöskin näiden aineiden liian suuren vaikutuksen maaperään. Ja mitä tulee tähän jalanjälkeen, niin meidän täytyy ottaa huomioon muun muassa maaperässä olevat, olevat nämä virtausmahdollisuudet – jalanjälkeä voidaan pienentää käyttämällä innovaati, innovoivia porausmenetelmiä. Eli siirrytään tällaista vertikaalista poraustoiminnasta niin sanottuun multilateraalisen poraustoimintaan. Ja siinä käytetään sitten tällaista monisäröteknologiaa ja silloin päästään tällaiseen tilanteeseen. Eli yhdestä porauskaivosta voidaan sitten päästä käsiksi hyvin laajaan liuskekaasuesiintymään. Se voi olla monien neliökilometrien laajuinen. Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että tarkoituksena on tur- toteuttaa turvallinen poraustoiminta ja turvallinen särötysnesteiden käyttö. Meidän täytyy käyttää tietenkin mahdollisimman innovatiivista teknologiaa, jotta nämä päästöt ovat mahdollisimman pieniä. Tällä hetkellä kaasuesiintymät Euroopassa ovat alle 5000 miljardin kiin, kuutiometrin liuskekaasuvarannot ovat Euroopassa yli 15 miljardin kuutiometrin suuruiset. Kiitoksia. Darf mich wieder bedanken und wir müssen Oikein paljon kiitoksia ja vielä kerran vaihto täällä panelistien keskuudessa. 17.30 pistämme pillit pussiin, katsotaan nyt saako komissio vielä puheenvuoro, mutta ehkäpä ehdotuksenomaisesti esittäisin pyynnön, että kun kuulemistilaisuuksia järjestetään, niin paikalla ei olisi niin paljon asiantuntijoita. Silloin meille tarjoutuu parempi keskustelun mahdollisuus, mutta tämä nyt on vain tällainen ehdotus. Päätöksiä hänen minä tee, vaan viisaat koordinaattorit. Vielä pari vierasta, jotka saavat puheenvuoron kollega eh, Vinoa ja Rosenstock, he edustavat täällä komissiota. He kertovat meille lyhyesti omista näkemyksistään. Ja toivoisin, että kommentit ovat sitten minuutin mittaisia, koska muuten ei ole aikaa enää vastauskierrokselle. Kollega Vinaar on tottunut tykittäjään, joten kuka aloittaa? Ilmeisesti kollega Vinaar. Much, uh, Mr. Chairman, and uh, good afternoon everyone. No niin, kiitos. Kysymys komissiolle on yksinkertainen. Mitä me teemme? tässä tilanteessa. Ja me, minä ja kollegani ympäristöpääosastolta tulemme antamaan kahden tyyppisiä vastauksia. Toisaalta energiapuolelta, toisaalta ympäristöpuolelta. Ensinnäkin haluaisin sanoa sanasen toimitusvarmuudesta Euroopan unionissa. Meillä on tilanne, jossa on ollut lukuisia kriisejä viimeisten vuosien aikana, viimeksi tammikuussa 2009, joten kaasu selvästikin on sellainen alue, jossa on syytä huoleen, mitä tulee toimitusvarmuuteen erinäisistä syistä. Ensinnäkin siksi, että Euroopan unionin oma tuotanto on vähentynyt, kuten näette tässä. Se on jatkuvaa sitten viimeisen 20 vuoden. Ja Tämä on kiihtymässä, tämä alentuminen, ja se merkitsee sitä, että tuontia tarvitaan ja liittämys, riippuvuus on ö, ollut vuonna 2050 prosenttia ja arvioidaan, että vuonna 2030 se olisi 83 prosenttia. Tämä on asia, joka on syytä pitää mielessä. Sitten liuskekaasu on kaasu ja olemme kehittämässä sisäisiä kaasumarkkinoita ja tarvitaan sen varmistamista, että tämäkin kaasu pääsee markkinoille, jos sitä tulee. Ja silloin se, mitä voidaan tehdä, on se, että pitää täydentämään sisäiset energiamarkkinat, tietysti myöskin parantamaan kaasuinfrastruktuuria, jonka parissa työskentelemme tällä hetkellä sen varmistamiseksi, että meillä on hyvä sisäinen verkosto Euroopan unionissa ja tulemme tekemään ehdotuksen infrastruktuurista energian osalta. Se kattaa kaasulliseksi myöskin sähkön ja muita energialähteitä. ne konkreettisempi toimista, joita tällä hetkellä on käynnissä. Ensinnäkin voimme nähdä, että Euroopassa tällä hetkellä ei ole arvioin, käytössä arviointia siitä, mikä on taloudellinen mahdollinen hyöty, koska selvitykset ovat etsintä vasta alkanut ja tulemme saamaan tuloksia vasta lähivuosina, joten meille on tärkeää seurata sitä, mitä tapahtuu, ja katsoa, miten, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, minkälaisia kokemuksia saadaan, kuten miksi Puolassa. Olemme pyytäneet yhteistä tutkimuskeskusta eh, tekemään kirjallisen selvityksen taloudellisista vaikutuksista, joka tällä on, ja se on saatavissa vuoden 2012 alkupuolella. Me haluamme erityisesti tietää, mitä olevassa olevissa lähteissä todetaan ja miten luotettavaa on niiden käytössä oleva todistusaineisto. Ja se, että jos käytetään energiamalleja, mitä voitaisiin sitten katsoa, mikä voitaisiin katsoa tulevan taloudellisen vaikutuksen. On siis tarvetta tutustua tähän syvällisemmin. Meidän ei pidä vain verrata tätä siihen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Olemme kohtaamassa aivan uudenlaisen tilanteen täällä Euroopassa. Markkinat ovat toisenlaiset, hinnat ovat toisenlaiset ja taloudet ovat toisenlaisia. Ja tietysti meidän pitää katsoa myöskin oikeudellista tilannetta ja katsoa, mitä ovat säädökselliset puitteet erinäisissä jäsenvaltioissa ja mikä on niiden suhde EUn oikeudellisiin puitteisiin. Ja komissio tarkastelee EUn lainsäädäntöä. Tämän selvityksen tulos on saatavissa jo tämän kuun lopussa, ja se mahdollistaa sen, että voimme arvioida edelleen EUn lainsäädäntöä suhteessa tähän uuteen tekniikkaan, jossa pyritään hyödyntämään liuskakaasua. Me pyrimme myös määrittämään hyvää lainsäädäntökäytäntöä, jota me teemme komission tuella. Ja meillä on tietysti Berliinin fossiisten polttoaineiden foorumi ja sen työryhmät, joka kokoontuvat Berliinissä kaksi kertaa vuodessa. Ja siellä me seuraamme läheisesti näitä kysymyksiä. Nyt kollegani ympäristöpääosastolta kertoo enemmän siitä, mitä he ovat tekemässä. Very much, and I'll try to be... Kiitos Pyrin olemaan yhtä nopea kuin sinäkin, mikä on aivan todella vaikeaa. Niin, mitä ovat mahdolliset ympäristökysymykset, jotka liittyvät liuskekaasun tuotantoon ja mitä ovat toimit, joita meillä on meidän pääosasta olemme käynnissä. Olemme saaneet kuulla eri esityksissä, että olemme puhumassa kahdesta mutkikkaasta prosessista, toisaalta poraaminen ja sitten toisaalta tämä hydraulinen murtaminen. Tämä on melko uusi asia Euroopassa. Olemme kuulleet Yhdysvalloissa saadusta kokemuksesta. Ympäristö kannalta olen myöskin kuulleet tänään jotakin, mikä osoittaa, että on neljä olennaista kysymystä, eli käytetään kemikaaleja ja että on olemassa tietty saastumisen riski, että toiseksi, että Tämä on ongelmia, jotka liittyvät jätteiden ja jäteveden hallinnointiin ja siihen, että mahdollisesti vaarallisia radioaktiivisia aineita pääsee liikkeelle ja sitten myöskin kaivojen kestävyys, myöskin putket, aineiden osalta ja niin edelleen. Lopuksi kysymys, jotka ovat yleisesti ympäristöllisesti tärkeitä. Tämä tietysti liittyy myöskin Natura 2000 mikä on hyvin eurooppalainen kysymys. Kokemukset Euroopassa ovat melko rajallisia, niin kuin tiedämme, koska on kysymys toimista, joita on ollut Puolassa ja Isossa Britanniassa. Ja kokemus Pohjois-Amerikasta, sitä ei voida siirtää Eurooppaan millään tasolla. Näemme siis, että on olemassa epävarmuutta, tietoaukkoja, mitä tulee ympäristöpuoleen – ja epävarmuus ja tietoaukot ovat ongelmallisia silloin, kun pyritään samaan yleistä hyväksyntää jollekin. Siksi meidän tavoitteemme on parata, parata tietopohjaa, jota meillä on mahdollisista ympäristövaikutuksista ja riskeistä, ja sitten tämän pohjalta varmistaa se, että oikeudellinen puite Euroopan tasolla on asianmukainen, ajatellen teknistä kehitystä. Kiitos. No niin, mitä me siis teemme? Me keräämme tietoa saadaksemme kattavan kuvan ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Me seuraamme tieteellistä ja hankekehitystä jäsenvaltioissa ja myöskin Euroopan ulkopuolella. Me olemme luottaneet yhteisen tutkimuskeskuksen tukeen, kuten energiapääosasto ja myöskin Euroopan kemikaalivirastoon tiedon saamiseksi. Joten konkreettisesti katsottuna, jos katsotte tätä kalvoa, voitte nähdä, että meillä on tällainen kirjoitus pöytäselvitys, jota on ryhdytty tekemään, jonka tavoitteena on määritellä mahdolliset riskit ympäristölle ja kansanterveydelle. Tämä liittyy nimenomaan murtamistoimintaan. Ja tämä perustuu olevassa olevaan tietoon ja odotuksena on, että tässä voidaan esittää asianmukaisia riskinhallintasuosituksia. Otamme tällaista ensimmäistä sel- selvitystä ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Toinen asia on sitten EKA, Euroopan kemikaalivirasto. Komissio on pyytänyt EKA tutkimaan, mitä skenaarioita on, jotka liittyvät rekisteröinti asiakirjoihin tiettyihin kemiallisiin aineisiin, joita todennäköisesti käytetään liuskekaasuoperaatioissa. Selvitys on tehty niin, että on ollut rajallinen määrä avainsanoja, joiden pohjalta voitaisiin katsoa, että ne nousivat esille, jos tämä rekisteröintiasiakirja olisi yhteydessä liuskakaadun hyödyntämiseen. Ja tulos oli, tai tähän näyttäisi siltä, että nämä aineet, jotka on valittu, eivät äh, sisällä viitteitä tällaisista avainsanoista. Ensimmäinen johtopäätös olisi tästä se, että aineet, joita olemme katsoneet, joita EKA on tutkinut, eivät ole sellaisia, joita tällä hetkellä käytettäisiin tai joita odotettaisiin käytettävän äh, toiminnoissa. Se meidän pitää katsoa, mitä aineita tullaan käyttämään. Ja toiseksi aineet, joita käytetään, ovat oikeita, mutta ne ovat äh, rekisteröintikynnyksen alla, eli määrät ovat pienempiä. Ja kolmas vaihtoehto olisi sitten se, että itse asiassa aineita käytetään, aineita käytetään kynnysarvon yläpuolinen määrä, mutta altistumisskenaarioissa ei ole mitään tietoa niistä, joten tämä merkitsisi sitä, että niskakaasun toimijat eivät olisi voisi pystyä ryhtymään asianmukaisiin riskinhallintatoimiin. Joten eka tulee jatkamaan toimintaa lisäämällä avainsanoja hainnassa. Sitten yhteinen tutkimuskeskus. Yhteinen tutkimuskeskus pystyy määrittelemään kvantitatiivisesti eh, ympäristövaikutukset, ja tämä perustuu malliin, joka on sellainen, että se tarkastelee tiettyjä alueita irrallisesti. Se on tärkeää, koska kuulimme, että paljon riippuu eh, kohdealueen geologisesta tilanteesta. Ja tässä katsotaisiin vesi- ja maaperävaikutuksia. Ja sitten yhteydessä Yhdysvaltain ympäristöviranomaisten kanssa harjoitamme yhteistyötä siellä, tässä yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa ja pyrimme saamaan tieteellistä tietoa, koska Yhdysvalloissa tehdään paljon selvityksiä asiasta. Ja lopuksi oikeudellinen analyysi Ympäristölainsäädäntö koskee kaikkea eh, hiilivetytuotteita, joten jäsenvaltion on valmistettava, että niitä täysin noudatetaan, kaikkia eri direktiivejä, ja komissio tulee myös arvioimaan sen, onko ympäristölainsäädäntö EU-ssa riittävä perusta riittävällä tasolla sen eh, tiedon pohjalta, mitä meillä on. Conclude. So... Lopuksi sitten voimme sanoa, että EUlla on intressejä luottaa omiin energialähteisiin ja näitä osin liuskekaasu voisi osaltaan edistää toimitusvarmuutta, koska se parantaisi meidän energiakirjomme monimuotoisuutta ja sitä kautta sitä voisi olla, se voisi olla mielenkiintoinen Euroopan unionille. Tietysti tämä kaasu, sen täytyy löytää paikkansa markkinoilla, sen pitää siis olla taloudellisesti kannattavaa ja tietysti mahdolliset ympäristövaikutukset ja riskit täytyy ottaa vakavasti. Toimijoiden ja lupaviranomaisten täytyy ottaa ne vakavasti. Olemme tänään iltapäivällä saaneet nähdä, että on todella tarvetta parantaa tilannetta. Ajatellen tietoa ja ajatellen riskien arviointia. Lisäksi kansalaisia pitäisi kuulla, heille pitäisi antaa tietohankkeista varhaisessa vaiheessa. On tärkeää, että saadaan yleisön hyväksyntä. Se on avainkysymys. Joten me näemme, että jos tekniikkaa kehittyy ja voimme olla varmoja siitä, että ne tulevat kehittymään edelleen, silloin niiden käyttö tulee olemaan hyvin erilaista ja kaupallinen tuotanto voisi käynnistyä tässä vaiheessa. Täytyy siis tarkistaa, onko välttämättä parantaa säätös, säätöspuitteita, jotta voidaan valmistautua mahdolliseen kaupalliseen tuotantoon tulevaisuudessa, jota varmastikin tulee seuraavien kolmen vuoden aikana. Me näemme, että 2020 on enemmänkin se horisontti, jo pitää tarkastella. Se on tärkeää, koska silloin meillä on todellakin aikaa tarkastella tilannetta ja ryhtyä ottaa tarvittavat askeleet, jotta voidaan varmistaa se, että tämä tapahtuu turvallisella tavalla. Joten komissiona tulemme seuraamaan kaikkia tieteellisiä hankkeita varmistaaksemme sen, että lainsäädäntö on asianmukaista myöskin ympäristömääräisten osalta, että säilyy korkea turvallisuuden taso, jota Eurooppa odottaa. Teollisuuden täytyy myös käyttää tilaisuutta parantaakseen tekniikkaa ja toimintojaan. Meistä on ehdottoman tarpeen seurata tilannetta läheisesti, mutta ei pidä myöskään ryhtyä ennakomattomiin toimiin, jotka voisivat ehkäistä sen, että saisimme hyviä ratkaisuja erinäisiin kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä yleisön kannalta, kuten toimitusvarmuus ja riippuvuus ulkoisista toimittajista. Kiitos. Herzlichen Dank. Jetzt die... Oikein paljon kiitoksia ja nyt kysymys kierros. Simanski ensimmäisenä ja minuutti per kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että tässä todella kuluu aikaa, mutta tämä on sen arvoista, koska tämä on erittäin tietorikas tilaisuus ja olen yle iloinen, että olen siinä. Ja eilinen esitys oli enemmänkin tunteellinen ää, kokemus. Haluaisin kysyä panelisteilla tästä päästöjalanjäljestä. Meillä on erilaisia tietoja. Toisaalta me kuulemme, että maakaasu, mukaan lukien liuskekaasu, aiheuttaa 50 prosenttia vähemmän päästöjä kuin hiili. Tämä on erittäin lupavaa, koska kun ajatellaan, että olemme hiilestä hyvin riippuvaisia esimerkiksi Puolassa. Sitten toisaalta meillä annetaan sellaista tietoa, joka on kamalaa, että maakaasu ja liuskekaasu aiheuttaa suuremman päästöjalanjäljen kuin hiilin. Eli miksi on tällaisia eroja analyyseissä ja laskennoissa? Onko se totta, että te käytitte tätä aika puitteistoa, jota ei käytetä muualla, vai onko se totta, että käytitte tätä vuototekijää tai tasoa? joka on normaali ehkä Venäjällä, mutta ei kuitenkaan Euroopassa, koska Euroopassa meillä on kolme kertaa vähemmän vuotoja putkistoissa kuin äh, Venäjällä. Eli mistä tämä eri äh, laskutapa oikein johtuu? Danke, Frau Kolaska-Bobinska. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Bobinska. Very much. Uh, Mikrofoni. Had seen and heard today. Olen erittäin kiitollinen kuulemastani ja siitä, että komissio tulee tarkastelemaan näitä eri tietoja. Eilenhän, niin kuin kollegamme totesi, niin ympäristövaliokunnassa yksi instituutti esitti yhden alustuksen, mutta kuitenkin sanottiin, että meidän täytyisi ottaa käyttöön moratorio, koska ympäristölliset ja terveydelliset aspektit, e, niitä ei kannattaisi tähän linkittää laisinkaan. Joten on hyvä tietää, että paraikaa ollaan vasta tutkimusvaiheessa. Niin, geologiset erot Euroopassa ovat erittäin suuret joten yhtä yksittäistä mittausmenetelmää tai ratkaisumallia ei voida käyttää kaikkialla Euroopassa. Joten kysyisinkin teiltä, että täällähän eri pääasosten edustajat totesivat, että voisimmekohan me pyrkiä löytämään yhden kattavan tutkimuksen liuskekaasun liittyen, olisiko sellainen yhteinen analyysi yh- mahdollinen. Ja kun katsotaan puolen lehdistöä, niin siellä toistetaan jatkuvasti erästä hokemaa, niin voisitteko kommentoida sitä, oletteko samaa mieltä, jotta kaikki tietäisivät, mistä on kyse. Oettinger ilmoitti, että ensi vuonna komissio tulee esittämään eurooppalaiset standardiehdotukset koskien poraustoimintaa. Oettinger ei kuitenkaan sanonut, että olisiko tämä sääntelytoiminta vai jotain muuta. Joten mistä tässä on kyse? Voitteko vastata tähän? Kiitoksia seuraavana edustaja Grote. Niin, hyvä, että käsittelemme tätä aihetta täällä. Tämä on jälleen tällainen mustavalkoinen aihe, mutta totuus varmastikin jossain keskivaiheella, joten on hyvä, että meillä on täällä eri kantoja, joita voineet kuulla. Minun vaalipiirissäni Dammessa Alasaksissa on tapahtunut porausta. Raineke tietää tämän teollisuusryhmän Exxon Mobile. Kuutta eri kemikaalia, 24 000 litraa on pumpattu maaperään. Kukaan tiedä missä muodossa, mitä kemikaalia sinne pumpattiin. Litraa. 24 000 litraa vain. Ja, ja pormestarit olivat tästä kovin iloisia. Ensinnäkin on hyvä se, mitä Puolan edustaja totesi, että täytyy olla intensiivistä ajatusten vaihtoa paikallishallinnon edustajien kanssa. Sillä jos tällaista tekniikkaa halutaan ottaa käyttöön, niin täytyy myös tapahtua järkevää mielipiteiden vaihtoa eri poliittisten tasojen kesken, siis tiedonvaihtoa, mitä tulee eri edustajiin, niin tämä puitelainsäädäntö, puitedirektiivit, miten niitä pitäisi sopeuttaa, miten me voimme odottaa komissiolta, mitä tulee kemikaaleihin. Ehkä asiantuntijat, ehkä ei tulisi välttämättä edes käyttää kemikaaleja, koska tähän liittyy tiettyä epämukavuuden tunnetta. Tästä on saanut kansalaisaloitteita ja herra Langenin puolue on tällä alueella ollut pitkälti enemmistössä. Ja ehkä herra Langen pitäisi puhua tämän kunnioittajan kanssa. Hänestä ei ole komikan hauskaa se, että tällaisia kemikaaleja pumpataan maaperään. Hyvä. Kyllähän niitä Langenin pormestareita löytyy aika monta. No, ne he taitavat muodostakin enemmistö. No, vitsit sikseen. Seuraavana edustaja Kelly, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos. Liuskekaasu voi vaikuttaa kaasun toimitusvarmuuteen ja sen osuus kuitenkin tuonnista ei todennäköisesti nouse. Eli voitaisiin siis käyttää enemmän liuskekaasua Euroopassa, onko näin? Ja jos me päätämme kustannussyistä tai ympäristösyistä lopettaa tai vähentää liuskekaasun käyttöä Euroopassa, niin miten tämä vaikuttaisi eurooppaiseen yritystoimintaan, liiketoimintaan ja toimitusvarmuuteen? Ja jos me emme käytä tai hylkäämme liuskekaasun käytön Euroopassa, niin hylkäämmekö myös sen, että sitä tuotaisiin muista maista? Kollega Sonic. Ja seuraavana edustaja Sonik. Panie przewodniczący, mam pytanie do e, przedstawiciela Komisji Europejskiej. on kysymys tämän Euroopan komission edustajille, ympäristöpääosaston edustajalle. Sanoitte, että olette tehneet tiettyjä havaintoja, jotka liittyvät lainsäädäntöön. Minkälaista lainsäädäntöä te olette tässä nyt miettimässä? Ja toinen kysymys, soveltaako komissio samantyyppisiä menettelyjä silloin, kun on kysymys miksi öljyn hyödyntämiseen Pohjanmerellä ja aiheuttavatko nekin aihetta, nekin aihetta uuteen lainsäädäntöön. Ja sitten kolmas kysymys, minulla on sellainen vaikutelma, että Euroopan komissio soveltaa valikoivaa lähestymistapaa ympäristökysymyksissä. Mitä olette tehneet siihen putkeen Nord Stream, joka on rakennettu parlamentti pyysi teitä arvioimaan vaaroja ja riskejä, jotka liittyvät tähän putkeen Itämerellä ajatellen ennen kaikkea putken linjausta, joka kulkee vaarallisten alueiden kautta Itämerellä, jossa voi löytyä jopa aseita. Good. Hyvä. Kiitos. Seuraavana edustaja Macikiewicz. E, dziękuję panie przewodniczący. E, pan Howard bardzo sceptycznie odniósł się do e, rynku. Kiitoksia. Kollega Howard on erittäin skeptinen Yhdysvaltojen liuskekaasumarkkinoiden suhteen. Liuskekaasuhan on mullistanut Yhdysvaltain energiakaasumarkkinat kuulemani perusteella voin sanoa, että olen tyytyväinen tilanteessa. Komissiohan sanoi, että uutta lainsäädäntöä olisi tulossa. Ja kun katson porostoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka etsivät Euroopan unionin alueelta liuskekaasua, niin heidän kannalta tuleva lainsäädäntö on edullinen. Ja mitä kollega Karvoet totesi, niin antaa sellaisen kuvan, että Puolassa valvontatoiminta on hyvin tehokasta ja nyt täytyy katsoa 3-5 vuoden aika väliä ja kerätä sinä aikana tietoa unionin alueelta, eikä keskittyä vain ainoastaan Kanadan ja Yhdysvaltain toimintaan. Niin, oliko tämä nyt kysymys vai jäikö se minulta niin kuin, huomaamatta? Halusitteko sanoa vielä jotain? No, minuutti. Oui, depuis uh, ce matin... Niin, tänä aamuna, kun olimme Envin valiokunnassa ja siellä puhuttiin mietinnöstä, joka liittyi hieman tähän asiaan tai joka sivusi tätä asiaa, haluaisin informoida kollegoille, että kun tässä puhuttiin moratoreista, niin tämä kuitenkin on meidän jäsenten tehtävänä äänestää näistä asioista ja kieltää hydraulinen murtauminen – koska tämä vaikuttuu, vaikuttaa veteen ja myös ilman laatuun. Ja ongelma on tässä se, että onko toimijoilla sellaisilla, sellaisia tekniikoita, joilla voidaan vähentää tämä haitallinen vaikutus. Ja eurooppalaisella tasolla on porsan reikiä, kun puhutaan siis lainsäädännöstä, niin vaikutusten arvioinnissakin, jo, jolla ö, käsitellään paljon kaasu kaasun liikettä. Ja to, sitten myöskin vesidirektiivissä on aukkoja. Meillä ei ole velvoittavaa direktiiviä tällä alalla. Eli kysynkin nyt, että vahvistaako komissio eurooppalaista sääntelyä, jotta eurooppalaisia kansalaisia suojeltaisiin. Puolassa esimerkiksi toimitetaan tai tuotetaan liuskekaasua ja se on heidän oikeutensa, mutta me haluaisimme, että kansalaisten terveyttä ja ympäristöä suojeltaisiin, ja tämä on jäsenten tehtävä. Niin, tiedättekö meiltä, jos sä olet paikalla, kun herra Karavula puhui, niin sillä tästä, mikä tilanne on Puolassa, siis olisi varmasti hyötyä teillekin. Ja, gut, das können wir alle untereinander klar No, keskenämme voimme selvitellä nämä asiat. No, älkää nyt viitsikö viilata pilkkua. Meillä ei ole enää kuin 10 minuuttia aikaa. No, enää minä voi sitä kieltää, joten langen olkaapas hyvä. Näistä no, tämä kyllä, minusta tämä on kuulemistilaisuuden väärinkäyttöä. Jos tähän tulee joku kollega televisio joukkojen kanssa esittää ja sitten häipyy se, eikä minusta se ei kyllä ole kovinkaan korrektia. No, tämä on kirjattu muistiin, no niin. Äh, andere die hier... Muitakin televisio ryhmiä, jotka tulisivat tänne, olen täysin linjalta, mutta tämä pitäisi koskea sitten kaikkia puolueita, jotka tuottavat täällä omia televisioshow-ohjelmiaan. Se pitäisi tehdä sitten kaikkien kohdalta. Olette aivan oikeassa. Minulle ei kukaan kertonut tällaisesta toiminnasta. Kukaan ei ole kysynyt minulta asiasta, eikä tiedä, ketä täällä on oikein paikalla. Mutta yritetäänpäs nyt ihan kauheassa, rauhassa hoitaa nämä asiat kuntoon. Näihin mitä äsken kysyttiin, niihin palataan myöhemmässä vaiheessa ja kyllähän me keskenämminkin voimme vielä setviä näitä kysymyksiä. No niin, nyt vielä komissiolle ja asiantuntijoille vastausmahdollisuus. Annetaan heille edes tällainen pienen pieni mahdollisuus. Aikahan on kortilla. Kuka haluaisi vastata? Eihän kaikkien vieraiden tarvitse sanoa vielä jotain, se nyt ei onnistuisikaan, mutta ne, jotka haluavat jotain vastauksenomaisesti sanoa, niin annettakoon heille sellainen mahdollisuus. Joten olkapas hyvä. Try to address the, a couple of... Niin, haluaisin pyrkiä vastaamaan parin kysymyksiin, joihin minulla on ko- kokemusta. Ensimmäinen kysymys oli se, joka liittyi näihin erilaisiin hiilidioksidikaasupäästönumeroihin, joita on tässä esitetty. Itsekin niitä esitin ja muut. Eli tämä IEAn tutkimus ja sitten oli Cornellin tutkimus tässä. Ja tässä on siis kaksi suurta eroa tai pääasiallista eroa ja yksi liittyy siihen aikakauteen 20 vuotta versus 100 vuotta, millä aikavälillä näitä päästöjä mitattiin. Eli aivan kuten monet muutkin, me käytimme tässä sadan vuoden aikajanaa, koska tätä on suositeltu 2007 tutkimuksessa ja aivan kuten professori Horwitz tässä osoitti, tämä ei ehkä ole tieteellisesti paras tapa tutkia tätä asiaa ja on tietysti argumentteja, joiden mukaan pitäisi tutkia lyhyempää aikajanaa, koska kun otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjen el- elinkaari ilmas, ilma, ilmastossa, niin sitten tässä YK raportissa on on ollut hiilidioksidipäästölukuja ja nämä perustuvat IPCCn tutkimukseen. Eli tätä pitäisi sitten tätä laskutapaa muuttaa kaikkien päästöjen osalta eikä ainoastaan liuskekaasun osalta. Liuskekaasuhan on vain osa näiden päästöjen tuottajista. Näitä päästöjä tulee paljon muistakin lähteistä, maataloudesta ja muualta. Eli tämä on siis tämä ero näiden numeroiden välillä. Ja sitten toinen ero on metaani, liittyy metarin määrään, jota päästä, päästetään ilmastoon ja jota tuotetaan. Ja tässä professori osoitti, että hän käyttää, että EPA on julkaissut luvun, joka on tässä puolivälissä suunnilleen, ja olemme julkaisseet tämän luvun yhteistyössä EPAn kanssa. Ja tämä luku, joka tässä mainittiin, 25, on siis pahimman skenaarion luku, eli jos kaikki, mitä me teemme tässä prosessin aikana, niin jos kaikki päästöt pääsevät siitä ilmastoon, eli tämä on ikään kuin tämä pahin tapaus. Me emme käyttäneet tätä pahinta tapausta viitteenä, vaan käytimme arviota, joka on Yhdysvaltojen osalta tämmöinen arvioitu luku. Ja myös jos käytetään parhaita mahdollisia käytäntöjä, niin sitten saadaan paljon pienempi numero. Eli nämä ovat ne syyt, miksi näissä luvuissa oli eroja. Sitten voisin kommentoida vielä toisen kysymykseen, eli jos näitä kemikaaleja, joita käytetään hydraulisen murtamisen prosessissa, siinähän käytetään paljon erilaisia kemikaaleja, niitä on kaksi tyyppisiä, polymeerit ja sitten käytetään erilaisia erityyppisiä polymeerejä näissä hydraulisen murtamisen prosesseissa. Ja Eli on erityyppisiä polymeerejä, ne ovat hyvin samantyyppisiä kuin polymeerit, joita käytetään elintarvikkeissa, vaikka teollisuuden ala ei kuitenkaan käytä näitä elintarvikepolymeerejä, mutta ne ovat kuitenkin samantyyppisiä polymeerejä. Eli sitten ihan minuutissa vielä kommentoin, eli muut kemikaalit, joita käytetään näiden polymerien hapettomisen estämiseksi, niitä käytetään monissa, käytetään monissa muissakin teollisissa prosesseissa. Ja seuraavana kollega Howard. Uh, I'd like... Puheenjohtaja, haluaisin vain kommentoida hiukan enemmän näitä eroja, joita on meidän selvityksemme ja muiden selvitysten välillä. Kaksi eroa ovat tämä aikapuite, metaani vuotoluvuissa. Metaanivuodon me käytimme uskoakseni parasta käytössä olevaa tietoa. Jos katsotte näitä vuotolukuja, ne ovat alhaisempia kuin mitä ympäristö, Yhdysvaltain ympäristöviranomaiset ovat todenneet. Miten sitten tulee siihen, mikä on tällaisen kaivon toi elinikä, mikä, miten paljon sinä aikana voidaan tuottaa energiaa, joten laskelma on hyvin herkkä nimenomaan tältä kannalta katsottuna. Me käytimme seitsemän vuoden keskimääräistä tuotantojaksoa Vänet äh, alueen kaivoissa. Nämä viimeisimmät EPA-luvut ovat tulleet 30 vuoden tuotantojaksoa, mikä ei ole todennäköinen. Joten todennäköisyys melko suurta, mutta Tämä on melko uutta tekniikkaa, joten on vaikea tietää täsmällisesti, mikä on tuotantojakso, kaivoa, mm, tuotanto, tuotantoaika kaivoa kohti. Mitä tulee aikapuitteeseen todellakin, eh, ilmastonmuutospaneeli puhui vain sadan vuoden aikajaksosta 2007 synteesiraportissa. Siinä edelleenkin sanottiin, että tarvittaisiin jotakin yhteistä pohjaa vertailua varten joten he ovat edelleenkin kiinni sadassa vuodessa, vaan samaan aikaan kuitenkin ovat korostaneet sitä, että pitää kiinnittää huomiota enemmän 20 vuoden jakson analyysiin, ja he puhuivat siihen suuntaan, että he ovat siirtymässä analyysiin, jossa tarkastellaan tätä jaksoa enemmän. Yhdysvaltain ympäristöohjelma julkaisi raportin viime, tänä kesänä, jossa todettiin, että hallituksen tulisi kiinnittää enemmän huomiota lyhytaikaisiin ilmast- kasvihuonekaasuihin, kuten metaaniin. Metaani vaikuttaa nopeasti ilmastonmuutokseen ja me todellakin tarvitsee kiinnittää huomiota lyhyen tähtäyksen lämpenemiseen seuraavien vuosikymmenten aikana, jos me haluamme todellakin suojella ilmastoa tällaiselta käännekohdalta. Niin. Katsoin kaikkia selvityksiä, joita on. Meidän selvityksemme on johdonmukainen verrattuna muihin, jos katsotaan alle 50 vuoden eh, aikajaksoa, silloin liuskekaasu on osalta päästöllä on hu- todella huono. Tästä ei ole mitään epäilystäkään. Paljon kiitoksia, joten eroa arvioinnissa on selvästi olemassa. Se on tärkeä seikka. Komissio sitten vielä ihan lyhyesti. Niin ihan lyhyesti. Pari kysymystä, ne liittyvät samaan asiaan. Yhtäältä kysyttiin, että käytämmekö tällaista valikoivaa lähestymistapaa, eli suhtautuisimme liuskekaasuun negatiivisemmin kuin muihin kaasuihin, ja onko olemassa jotain lainsäädännöllisiä puutteita, joita tulisi korjata liuskekaasun huomioimiseksi. Me emme käytä eri kriteereitä, me käytämme kaikkiin hiilivety lähteisiin samalla tavalla. Jäsenvaltiot vastaavat siitä, että toimijat noudattavat ympäristölainsäädäntöä ja täällä esitettiin kysymys lainsäädäntöön liittyen. Meillä on olemassa vesipuitesopimus, pohjavesi, teksti ja muutkin. Niin kuin täällä jo me sanoimme, paraikaa keräämme tietoa aiheeseen liittyen ja tarkkailemme alalla tapahtuvaa toimintaa ja tieteellistä työtä ja näiden tietojen perusteella sitten arvioimme, olisiko tarvetta ryhtyä jatkotoimenpiteisiin vai onko nykyinen säännöstö riittävä. Niin vielä muutamasta asiasta, mitä Ruvan Kolaskaa herra Oettinger on ehkä käsitetty väärin, kun on, hän on sanonut, että ensi vuonna, mitä hän puhui ensi vuodesta, tämä on asia, jota komission täytyy tarkastella. On ollut paljon tietoa, jossa, joka, jota vaikka kolme komission jäsentä, jotka ovat Potesnik ja Oettinger, ja se mitä tässä on pohdittu, on nimenomaan tämä asia, me seuraamme tilannetta – meidän täytyy arvioida tilanne ja meidän täytyy tehdä esityksiä, jos on osoitteita siitä, että jotakin on tarpeen tehdä. Te tiedätte, että meitä sitovat vaikutusarviot ja meidän todella täytyy ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Ja kaikki todisteet, joita me tänään iltapäivällä kuulimme, osoittivat, että on tarpeen seurata ja arvioida huolellisesti tilannetta. Herra Kelille haluaisin sanoa, että kyllä, Paras oletus, joka on liuskakaasusta tällä hetkellä, on se, että 50 prosenttia EUn kulutuksesta olisi 500 äh, miljardia kuutiometriä, ja tämä, jos tämä, tätä silti johtaa siihen, että tarvitaan enemmän äh, tuontia kuin tällä hetkellä on. Joten monimuotoisuus portfoliossa on todellakin tärkeää ajatellen toimitusvarmuutta ja kilpailua. Ja tietysti me haluamme kilpailua, me varmistaa sen. Danke, Herr Reinecke noch. Kiitos ja sitten vielä edustaja Reinecke. Two questions which... Niin, haluaisin kommentoida parin kysymyksen, jota kysymy- kysyttiin. Eli miten me voimme laatia yhteisiä standardeja tai normeja. Minä täysin tuen tätä. Mikään standardi ei ole yhtä hyvä kuin, tai niin hyvä, etteikö sitä voitaisi parantaa enempääkin. Ja olen samaa mieltä tästä. Eli liuskekaasun tuottaminen eroaa normaalista kaasun tuottamisesta. Meidän pitäisi kehittää standardejamme, ottaa tämä vakavasti. Sitten toinen kysymys liittyi dammeen kysymykseen. Ja yksi kysymys oli se, että voidaanko tätä hydraulista murtamista tehdä ilman kemikaalien käyttöä, niin näissä vesikaivoissa, esimerkiksi Baselissa ja Hanoverissa, tehdään sellaista murtamista, josta ei käytetä kemikaaleja, ja jopa liuskekaasun osalta näin tehdään, mutta tätä pitäisi testata paremmin. Ja minulta joskus aina kysytään, että onko jotakin muuta tekniikkaa, joka ei edellyttäisi nesteiden käyttöä. Jos minulla olisi vastaukset, niin sitten niitä hyödyntäisin, mutta meidän pitäisi siirtyä vesi murtamisen suuntaan, mutta meidän pitäisi vähentää näitä aineita, joita tässä käytetään tässä prosessissa. Ja meidän pitää katsoa, kuinka pitkälle tällä menetelmällä pääsemme. Sitten toinen kommentti, pitäisi olla parempia dialogia näiden yritysten välillä, jotka tekevät näitä toimintoja, ja myös yhteisön, ihmisten, kansalaisten välillä. En ole mukana tässä, mutta olen kuullut ihmisiltä, että on järjestetty tällainen tiedotustilaisuus ja vuoropuhelu, jossa on tietty tiedottaja tai puhuja, joka tukee paikallisväestön yhteydenpitoa. Eli jos on kysymyksiä tai ongelmia, niin tätä, tällaista menetelmää pitäisi vain testata. Mutta olen nähnyt ja ollut osallisenakin samanlaisessa kuulemisessa Berliinissä, jossa oli parlamentin edustajia läsnä. Ja tämä tiedotusprosessi on todella ensiluokkaista. En ole koskaan nähnyt sellaista vastaavaa. Siinä kaikki. Bedanke mich herzlich und darf... Sydämelliset kiitokset ja sitten vielä puheenjohtajan valtiolle Puolalle puheenvuoro. En tiennyt, että haluatte käyttää puheenvuoroa, joten olkapa syvä. Polish presidency. Hi, uh, my name is Mike Griffin. I'm from Carnegie Mellon University. Uh, Dr. Howarth uh, mentioned me early on, uh, uh not by... Griffin olen Carnegien yliopistosta. Herra Howard eh, mainitsi minut, ei mainittu nimeä. Minä halusin vain... Anteeksi. Sen ovat. Pieni hetki. Siis joku sanoi, että Puola puheenjohtajavaltion ominaisuudessa haluaisi sanoa jotain. Eihän täällä nyt kaikille voida antaa puheenvuoroa, joten Mikäs se tämmönen meininki? Kuka edustaa puheenjohtajavaltiota? Uh, me edustamme Puolan puheenjohtajavaltiota. Meillä on täällä erinomainen akateeminen tutkija, herra Griffin, herra professori Griffin, jota herra Howard siteerasi. Ja, ja minusta olisi hyödyllisen tieteellisen keskustelun hengessä me voisimme myöskin esittää joitakin todellisia faktoja ja tietoa jos teille sopii, jotta te kaikki saatte tietoa. No pyydän kyllä nyt anteeksi, olen pahoillani. Me olemme kutsuneet tänne vieraita ja ryhmät ovat päättäneet näistä kutsuttavista vieraista ja heillä on puheoikeus. On tietenkin hienoa, että vielä uusi asiantuntija ilmaantui paikalle ja ymmärrän toki, että hän haluaisi korjata täällä mahdolliset väärinkäsitykset, mutta tämä nyt ei onnistu, se ei olisi reilua muita kohtaan. Nämä nyt vain ovat pelisäännöt. Minä en voi antaa teille nyt puheenvuoroa, mutta toivoisin, että ehkäpä voisitte kirjata nämä ajatuksenne paperille ja minä välitän ne sitten kollegoille muistin tueksi. Eli jos olette sitä mieltä, että teidät, teitä on siteerattu väärin, niin voitte korjata tämän väärin käsityksen. mutta kyse on kuulemistilaisuus ja täällä ei voida kaikille antaa puheenvuoro. Täällähän voisi olla vaikka kymmenkunta yritystäkin edustettuna ja heille pitäisi antaa saman tien puheenvuoro, joten pyydän tänne. Valitettavasti en voi tehdä mitään muuta. Mutta lähettäkää minulle kirjelmä viitaten siihen, mitä vääryyksiä olette täällä kokeneet, niin Eiköhän tämä asia voida ratkaista sitä kautta, jos luulette tai uskotte, että teitä on siteerattu väärin. No niin, kiitoksen kaikille läsnäolijoille. Tämä oli melko hankala harjoitus, mutta kyllähän täällä infoa oli tarjolla vaikka kuinka paljon ja kävi ilmi, että meidän täytyy valista itseämme. Tämä prosessi ei pääty tähän ja muutaman minuutin tauko ja sitten jatkamme koordinaattoreiden kokouksella.